Hi colleagues, good morning everybody. Uh, Hyvää huomenta kaikki. Lähdemme keskustelemaan nyt lausunnosta, joka koskee lähetettyjä työntekijöitä. Direktiivin muuttamista. Kristian Sademose on esittelijä, työllisyysvaliokunta on vastuuvaliokunta, Morin Chartier on esittelijä siellä Agnes Jungneriuksen kanssa yhdessä lausuntoa artiklan 53 mukaan. Kristel, teidän puheenvuoro. Thank you very much. I will speak in Danish uh, today. Paljon kiitoksia, että minä puhun tanskaa. Well, jeg håber, der dukker lidt flere Kiitoksia. Toivon, että enemmän kollegoja saapuu paikalle kuin nyt täällä huoneessa on. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että arvostan monia tarkistuksia, joita on esitetty. mistä meidän täytyy keskustella niistä vielä, mutta uskoakseni tämä on haaste, sillä monissa tarkistuksissa huomaamme, että ehdotukset menevät eri linjoille. Olisi hyvä, että löytäisimme jonkinlaisen yhteisymmärryksen pohjan. Työllisyysvaliokunnalle olisi hyvä kuunnella meidänkin lausuntoamme oman mietintönsä yhteydessä. Tämän lisäksi sanoisin, että on hyvin tärkeää käsitellä lähetettyjen työntekijöiden kysymystä. Tämä on tärkeä asia ja siihen liittyy moni muitakin tärkeitä seikkoja, jotka tulee käsitellä. Tässä meidän ryhmällämme kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että tämä ei ole mikään Itä- ja Länsi-Euroopan välinen taistelu. Me haluaisimme välttää kaikenlaisen syrjinnän lähetettyjen työntekijöiden ja paikallisten työntekijöiden välillä paikallisissa yrityksissä. Eli SND-ryhmä vastustaa hyvin jyrkästi kaikenlaista syrjintää. On hyvin tärkeää meille varmistaa sellainen puitteisto, joka tekisi mahdolliseksi reilun kilpailun mahdollisimman reilun niin, että voisimme tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille taata. Tämä on sitä, mihin tarkistukset äh, tähtäävät. Kun tarkastelen monia tarkistuksia, vaikuttaa olevan ainakin neljä alaa, joilla voisimme jonkinlaisia kompromisseja saada aikaan. Kun luen näitä tarkistuksia, vaikuttaa siltä, että meille olisi mahdollista sopia seuraavista asioista. Uskoakseni suurin osa ihmisistä nämä eksklusiiviset kansalliset kompetenssit voisi hyväksyä. Tätä komissio haluaisi ja todennäköisesti tämä jotakin, mitä tulevaisuudessa voitaisiin saada aikaan. Olisi erittäin hyvä, että me kaikki voisimme tämän ajatuksen takana seisoa. On myöskin eräs toinen ala, jolla kompromissi olisi hyvä palkkaan ja korvauksiin liittyen nykyinen asetus puhuu minimipalkkatasosta, mutta komissio haluaisi vaihtaa tämän määritelmän korvausmääritelmään. Tämä on jotakin, mikä mielestäni on hyvin tärkeää. On hyvin tärkeää katsoa, voisimmeko me löytää kompromissin niin, että siirtyisimme minimipalkkatasosta korvausajatteluun. Sillä meidän täytyy tietenkin puhua tässä yhteydessä reilusta korvaudesta. Me puhumme siitä, että loisimme puitteiston, joka tekisi mahdolliseksi luoda tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilun kilpailun edellytykset niin, että me emme kilpailisi minimipalkkatasolla, vaan että me tässä puhuisimme korvauksesta – kaiken kaikkiaan. Sehän kattaa monia muitakin seikkoja. Ja haluaisin myöskin nähdä kompromisseja edellä toisella alalla, nimittäin lähetetyn työntekijän jakson pituudella komission aloitteessa lähetettyjen työntekijöiden direktiivin osalta komissio on puhunut 24 kuukauden maksimiajasta lähetetyn työntekijän sopimukselle. Minä olen nähnyt kuutta kuukautta ja kahta kuukautta ehdotettavan olen nähnyt ehdotuksia, joiden mukaan minkälaista aikarajaa ei pitäisi olla. Eli tämä antaa meille hyvin suuren kirjon mahdollisuuksia. Uskoakseni voisimme löytää kuitenkin jonkinlaisen yhteisymmärryksen kahden kuukauden eikä minkäänlaisen aikarajan välillä. On tärkeää mielestäni kuitenkin esittää maksimi raja sille, kuinka pitkän aikaa työntekijä voi olla lähetettyön työntekijänä yrityksessä. Tämä on hyvin tärkeää myöskin yri- yrityksessä toimiville työntekijöille. Komission aloitteen suhteen minä olen ehdottanut kuutta kuukautta rajaksi, mutta ehkäpä meidän pitäisi pidentää tätä aikaa niin, että kompromissi voisi syntyä. Eräs toinen tärkeä asia on se, että jos tarkastellaan keskimääräistä lähetettyjen työntekijöiden sopimuksen pituutta tällä hetkellä. Se on kolmen ja neljän kuukauden välillä. Olisi siis erittäin hyvä peilata tätä nykyiseen todellisuuteen. Tarkistuksissa käydään hyvin selvää keskustelua siitä, kuinka ja missä määrin oikeusperusta – direktiivin osalta pätee. Eräät ihmiset haluaisivat piteytyä sisämarkkinoissa, toiset taas haluaisivat, että turvauduttaisiin muihin Lissabonin sopimuksen kohtiin. On hyvin vaikea nähdä, kuinka me voisimme saada aikaan kompromissin asiasta – siitä, mitä oikeusperustaa pitäisi käyttää lähetettyjen työntekijöiden osalta. Siksi minä nyt käynnistin tämän keskustelun tänään ja myöskin ajattelen, että sen sijaan, että IMKossa todellakin tähän tarttuisimme, meidän pitäisi pohtia sitä, pitäisikö meidän sopimuksemme olla se, että me jättäisimme tämän keskustelun juuri valiokunnalle, joka on tässä asiassa vastuuvaliokuntana. Sehän yleensä määrittelee oikeusperustan, jota sovelletaan mihinkään oikeudelliseen tilanteeseen. Eli meidän pitäisi ehkä jättää tämä asia nyt oikeudellisten asioiden valiokunnan ratkaistavaksi. Ja jos näin toteamme. Saattaa olla, että jakaudumme siinä, minkä pitäisi olla oikeus perusta tämän direktiivin osalta. Tässä on kyseessä hyvin avoin keskustelu. Haluaisin kuulla teidän kommentteja siitä, mihin suuntaan meidän pitäisi lähteä. Me olemme sopineet siitä, että meillä on varjostelinen kokous tarkoitus oli järjestää se pääsiäistä edeltävällä viikolla, mutta meidän piti valitettavasti se perua, sillä Brysselissä tuolloin meillä ei ollut varjoesittelijöitä paikalla ja toivottavasti me toinen tai kolmas toukokuuta voimme varjoesittelijän kokouksen järjestää ja me toivomme, että IMKO voisi 11. toukokuuta asiasta äänestää niin, että voisimme luoda puitteet tälle lähetettyjen työntekijöiden direktiiville. Uskoakseni meillä on neljä alaa, joista me voimme sopia. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Pääasia on se, että meidän ei pitäisi syrjiä työntekijöitä ja meidän pitäisi reilut työtasapuoliset toimintaedellytykset luoda kaikille. Meidän ei pitäisi myöskään kilpailla alaspäin tähtävästi meidän pitäisi luoda johdonmukainen tilanne niin, että myöskin työllisyysvaliokunta kuulisi meidän kantaamme. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, Kristel. Kun odottelemme varjaesittelijöitä, annan mahdollisuuden kollegoille pyytää puheenvuoroa. Lucy Anderson ensin. Thank you very much. Kiitos. Tämä on erittäin tärkeä asia. Haluan kiittää Kristeliä kaikesta työstä, jota hän on tehnyt, mutta haluaisin myöskin todeta, että tämä on hyvin tärkeää EUn puitteissa sisäasian sisämarkkinavaliokunta että olisi se alue, jossa ympäristöä kysymyksiä sivun kanssa, mitä se kunnioittaa tässä läheisyysperiaatetta. Sanottuna tämän on selvää, että on hyvin tärkeitä vääristymiä kilpailussa, joita on tapahtumassa, koska väärinkäytöt, jotka johtuvat olemassaolosta direktiivissä koskee lähetettyjä työntekijöitä, eivät, äh, joka ei ole kunnolla voimassa, tai kunnolla sovelleta jäsenvaltioissa, äh, ennen kaikkea liikenteen alueella, mutta myöskin rakennusalalla, ja me tiedämme, että on olemassa käytäntöjä, jotka eivät ole laillisia, mutta joissakin tapauksia kuitenkin äh, viedään pohjaa pois soveltamiselta ja tapahtuu vääristymä kilpailusta esimerkiksi tasolla. On tärkeää, että EU toimii tiukasti tässä asiassa. Olen tehnyt tarkistuksia auttaakseni vahvistamaan ehdotusta ennen kaikkea sen varmistamiseksi, missä eh, tämä lähettäminen ei ole aitoa. Asiaa pitäisi tutkia asianmukaisesti ja myöskin suhteessa tämän toimeenpanoon, joten pidän hyvänä sitä, että tätä keskustelua käydään. Me tarvitsemme tilanteen, jossa kansalaiset kaikkialla, kaikissa jäsenvaltioissa voivat olla luottavaisia sen suhteen, että häikäilemättömät työnantajat eivät käytä hyväkseen tätä tilannetta. Meillä on kysymys sisämarkkinoista, sisämarkkinakysymyksestä. Sisämarkkinat edellyttävät sitä, että tätä asiaa käsitellään ei pelkästään työllisyysvaliokunnassa, vaan myöskin tässä valiokunnassa. Thank you very much. Kiitos paljon, Lucy. Nyt puheenvuoron saa Otmar Karas, joka on EPP-ryhmän varjovalmistelija. Niin, puheenjohtaja. Haluaisin sydämellisesti kiittää valmistelijaa 233 tarkistusta kaiken kaikkiaan. Ja selkeästi on nähtävä, että tässä on hyvin erilaisia käsityksiä, ei ainoastaan ryhmien kesken, vaan ryhmien sisällä myös. Mielestäni tämä osoittaa vielä selkeästi, miten tärkeää. Meidän kaikkien on pyrkiä löytämään yhteinen teksti, joka voi saada suuren tuen, koska muuten emme vaikuta siihen, että saamme lisäselvyyttä, vaan lähinnä lisää epävarmuutta. Jäsenvaltioissa on syntynyt keskustelu idästä ja lännestä erilaisista standardeista, ja nyt pitää pyrkiä kaikin keinoin vahvistamaan sisämarkkinoita. Sisämarkkinoiden vahvistaminen tarkoittaa tietenkin myös sitä, että tarvitaan reiluutta eri järjestelmien välillä ja työntekijöiden välillä. Kestokysymys on vielä mielestäni avoin kysymys. Lähetettyjen työntekijöiden kesto, ja se käytettäisiin vastaanottavan maan sääntöä. Komission ehdotuksen pohjalta pitäisi löytyä tuki tai sopu. Kuusi kuukautta on aivan liian vähän. Ehkä kompromissi voisi olla komission ehdotus. Ja sitten vähimmäispalkka tai korvaus. Tässä pitäisi ottaa konkreettisesti viisi seikkaa huomioon. Erilainen maksu ei päivärahat, koska tämä haittaa sisämarkkinoiden toimintaa. Kilpailuun liittyy palkka aivan selkeästi ja vähimmäispalkasta puhuminen ei saa avata mahdollisuuksia protektionismille. Tarvitsemme avoimuutta joka koskee matkakustannuksia ja asumiskustannuksia, ei saa nähdä tässä osana korvausjärjestelmää. Meillä on erilaisia järjestelmiä Itävallassa, työehtosopimusjärjestelmämme on sellainen, että siellä on myöt, myös kaikki lisät otettu huomioon vähimmäispalkan osalta taas ei. Eli ehkä voitaisiin määritellä jonkinlainen sekakäsite tähän, joka kattaisi sen, mitä haluamme. Liikennealasta sanoisin, että mielestäni ei ole järkevää sisällyttää liikennealaa, koska kyse oli samanlaisesta lähettämisestä kuin muilla talouden aloilla. Mielelläni käyn keskusteluita esittelijän kanssa. Todella meidän pitäisi pyrkiä kompromissiin, jossa ei pyritä ihan vähimmäisasioita säätelemään, vaan päästä vähän pidemmälle. Kompromissien lisäksi syntyy yksittäisiä tarkastuksia, jotka saattavat johtaa siihen, että syntyy ristiriitainen teksti. Sitä emme kaipaa, vaan selvyyttä. Kiitos paljon. Kiitos Otmar. Anneli van Bossoit, ECR. Maria, äm... Paljon kiitoksia Anna-Maria. Minä puhun nyt Vicky eh, Fordin puolesta. Hän ei päässyt valitettavasti tänne paikalle tulevien vaalien vuoksi, brittivaalien vuoksi. Eli Vicky Fordin puolesta sanoisin, että hän haluaisi nähdä tämän ehdotuksen liittyvän eh, palvelun tarjoamisvapauteen ja tästä käyttäjän oikeusperustana, kuten komissio ehdottaa, kuitenkaan ehdotusta ei saa käyttää tapana ajaa Euroopan unionia toimimaan niillä aloilla, joilla sillä ei ole toimivaltaa. Ford on hyvin huolestunut pitkän aikavälin lähetystä työntekijöistä. Kun puhutaan lähetystä työntekijöistä, hänen mielestään on hyvin tärkeää ymmärtää se, että emme viittaa vain rakennusalan työntekijöihin, vaan viittaamme myöskin nuoriin valmistuneisiin ihmisiin tai teknisiin asiantuntijoihin, jotka siirtyvät alueelta toiselle ja tekevät töitä saman yrityksen piirissä. Monissa tapauksissa tämä on melkoisen lyhyt sopimus, mutta 24 kuukautta, joka ehdotetaan, jota on ehdotettu, ylittyisi monissa tapauksissa tai jota on esittelijä esittänyt. Tämä liittyy myöskin liikkumusvapauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ehdotus ähm, lähettyjen työntekijöiden direktiivin osalta kuuden kuukauden jälkeen ähm, loisin tilanteessa kuuden kuukauden jälkeen vastaanottavan maan säännöt olisivat voimassa esimerkiksi IT yrityksissä saattaa olla toimintaa kuudessa eri maassa. Olisi aivan mahdotonta toimeenpanna tätä ehdotusta ja mahdoton valvoa sitä. Ford viittaa tarkistukseen, jonka hän on esittänyt, jossa hän on ottanut poikkeusmahdollisuuden huomioon. Tämä voisi ratkaista maksimi pituusongelman ja hän voisi varjostelijan kes- kokouksessa keskustella asiasta ja tarkastella sitä, kuinka tämä voisi toimia. Lopultakin hän toteaa, että meidän täytyy tarkastella käytännönläheisiä vaikutuksia, joita tällä ehdotuksella olisi työntekijöihin ja yrityksiin, ja meidän pitää luoda hyvä ehdotus, joka palvelee molempia osapuolia yleisesti ottaen lähetettyjen työntekijöiden osalta. Eli tämä oli Vicky Forden viesti. Kiitoksia. Much, Anneli. Kiitos oikein paljon, Anneli. Alderyhmän nimissä Dita Sarantsova. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä johdannosta. Meillä on edessämme pitkä matka. Ajattelen sitä, miten monia tarkistuksia on tehty. Se osoittaa selvästi sen, miten jakautuneita ne olemme tässä kysymyksessä. Kolme pääasiaa on otettu esille, palkka, määräajat ja avoimuus, joten minä haluaisin nyt puhua selvää kieltä näistä kolmesta asiasta. Ensinnäkin palkka. Se, mitä me pyrimme ottamaan esille tässä, on vähimmäispalkka. Palkka. Sitä ei ole määritelty samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, siis tämä korvaus. Joissakin maissa se on vähimmäispalkka, mutta joissakin se merkitsee myös muita tuloja, jotka voivat olla muutakin kuin rahaa, esimerkiksi lounassetelit, työnantajan auto, asunto ja niin edelleen. Meidän ei pitäisi pyrkiä määrittämään sitä onko lähetetty työnantaja käyttänyt tällaista jonkinlaista ekosekkiä ympäristövälisen jääkaapin ostamiseen tai vastaavaa määräajat. Esitytarkistuksesta käy selvästi esille, että me emme tue tällaista määräaikaa tai, tai että sitä sovellettaisiin kaikkiin työntekijöihin. Sitten yritysten sisäisten siirtojen ei pitäisi kuulla tämän esityksen piiriin. Se aiheuttaa lisää taakkaa yrityksille ja työntekijöille, eikä se suinkaan estä petoksia tai lisää avoimuutta, mitä tulee sopimuksiin. Siksi meillä on olemassa voimaanpano, toimeenpanodirektiivien pitäisi odottaa tuloksia toimeenpanosta sen sijaan, että nyt määrittäisimme mielivaltaisia määräaikoja, joilla ei ole mitään tekemistä itse tehtävän kanssa. Tässä ei ole mitään järkeä, se voi olla vain lisää byrokratiaa. Kolmanneksi tästä avoimuudesta. Täytyy olla selvää yrityksille ja työnantajille – että mitä ovat ne ehdot, joita liittyy työntekijöiden lähettämiseen mihin, mihin tahansa jäsenvaltioon. Jos jäsenvaltiot haluavat, että yritykset kunnioittavat niiden sääntöjä, pitää tehdä säännöistä selvät ja julkiset, niin että voi nähdä, mitä ovat selkät maksut ja vähimmäiskorvaukset, joita pitää maksaa. Yritysten ei pitäisi olla tilanteessa, jossa pitää palkata lain asianajaa tämän selvittämiseksi. Täytyy olla mahdollista, että on verkkosivuilta löytyvät tiedot siitä, mitä tähän liittyy. Tämän ei pitäisi olla mikään kysymys siitä, että tarvitaan tietysti keruuta tiedosta. Meillä on olemassa Lavalin tapaus Ruotsissa, jossa ammattiyritykset ovat pakottaneet ulkomaisyrityksen maksamaan korkeampaa palkkaa kuin peruspalkka. Yritys hävitsi maassa 25 kilpailua toimeksiannoista korkeimpien kustannusten vuoksi. Tämä voi johtaa protektionismiin ja rajoittaa palvelujen liikkuvuutta. Avain tässä on avoimuus. Ei voi äh, huijata korttipelissä, jos kortit ovat näkyvillä. Meidän täytyy todella pohtia sisämarkkinoiden toimivuutta, mutta samaan aikaan meidän pitää myöskin miettiä Euroopan tulevaisuutta, eli me voi uhrata näitä arvoja äh, hetken tunteille. Haluaisin myös pitää kiinni siitä, että kompromissit perustuisivat faktoihin ja dataan, olemassa olevaan lainkäytäntöön ja siihen, että vaatimukset ovat realistisia, mitä tulee niihin, jotka lähettävät työntekijöitä. Sääntöjen pitää olla yritykselle selvät, niille ei pitää asettaa lisätaakkaa ennen kaikkea pk-yrityksille, ei pitäisi olla turhaa byrokratiaa ja epärealistisia rahoituksellisia vaatimuksia. Me kaikki hyödymme lähetetyistä työntekijöistä. Yritykset ovat pystyneet ja taloutemme ovat pystyneet kasvamaan juuri tämän ilmiön ansiosta viime vuosina. Palvelujen liikkuvuutta, liikkuvuus täytyy varmistaa tuleville sukupolville niin, että ammattitaito voi kulkea yli rajojen Euroopassa. Joten odotan mielenkiinnolla yhteistyötäne tässä asiassa. Kiitos oikein paljon Diitta puheenvuoron. Sain nyt kuka. Kiitos oikein paljon. Hyvää huomenta kollegat valmistelija, kiitos paljon työstä tähän mennessä direktiiviehdotuksen kautta. Komissio haluaa helpottaa lähetettä liittyvien työntekijöiden asemaa ja lisätä reilua kilpailua ja parantaa työoloja. Nämä ovat hyviä tavoitteita, mutta luonnosehdotus vaatii paljon parannuksia, että päästään tavoitteisiin kautta koko Euroopan unionin niin, ettei synny ristiriitaa Euroopan idän ja lännen välillä, niin kuin tähän mennessä on esitetty. IMCO-valiokunnassa on tehty tarkistuksia yhdessä EPP-kollegoiden kanssa. Olen esittänyt useita tarkistuksia, jotka liittyvät usein jäsenvaltioiden tilanteeseen mukaan lukien Liettuan. Läheisyysperiaatteetta on rikottu. Tämä on periaatteemme, siksi haluaisin kiinnittää huomiota kolmeen suurimpaan aiheeseen Korvauksen määritelmään. Tässä tuen valmistelijan kantaa. Tarkistuksissani ehdotan, että siirryttäisiin mieluummin kohti vähimmäispalkkaa – koska korvaussanan käyttäminen luo oikeudellista epävarmuutta. Vähimmäispalkka taas on hyvin tiedossa jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi täytäntöönpano estää sosiaalisen polkumyynnin tehokkaasti. Tuen vankasti sitä, että liikenneala otettaisiin pois tästä, kuten joissain tarkistuksissa esitetään. Komission pitäisi esittää reilu lainsäädäntöehdotus, ja vähentää huolia, joilla työntekijöillä tällä sektorilla on. Muuten liikenneala kokisi hyvin kielteisiä vaikutuksia, kuten suhteeton byrokraattinen taakka ja kilpailun lisääntyminen. 24 kuukautta kestona ei sovi minulle. Ja se, että rajataan kuuteen kuukauteen, ei sovi myöskään minulle, kuten tarkistuksissa niin näette rajoitukset palveluiden vapaalle tarjoamiselle on estettävä. Tämä on nähty aikaisemmista teksteistä, jossa selkeästi sanotaan, että väliaikainen palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Siksi ei tarvitse esittää kestoa, joka ei ota huomioon eri alojen erityispiirteitä. Ja näin syntyisi suhteeton este sisämarkkinoille. Esimerkiksi yritysten olisi hankalaa toteuttaa pitkän aikavälin hankkeita, jotka olisivat yli 24 kuukauden mittaisia. Uskon, että valmistelija löytää tasapainoisen tekstin, josta on etua koko EUlle. Omista tarkistuksistani ja muista tarkistuksista nähdään, että monilla on samansuuntaisia ajatuksia, joten suhtaudun melko myönteisesti lausuntoomme ja mielelläni odotan nyt kompromissitarkistuksia. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Natal. Evelyn Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä ja haluaisin myös viitata kahteen kolmeen kysymykseen, jotka ovat nousseet täällä esille. Etenkin kysymys, jonka Rovas Kaldemuse otti esille, joka liittyy siihen, pitäisikö oikeus, oikeusperusta kysymys jättää oikeusvaliokunnan pohdittavaksi. Minusta se on hyvä ehdotus, että meidän pitäisi keskittyä sisältöön, jotka ovat tärkeitä sisämarkkinavaliokunnalle. Ja joten minusta tuo on hyvä ehdotus. Toinen asia, jonka haluaisin todeta, on että tavallaan vastaus kommenttiin, jonka herra Karas teki. Hän oli sitä mieltä, että jako Euroopan unionissa on tässä kysymyksessä jako itään ja länteen. Näin tästä asiasta todella keskustellaankin. Minä kuitenkin olen sitä mieltä, että tämä on väärin. On väärin siksi, että kysymys on toisaalta sisämarkkinoista, toisaalta siitä, että työntekijöiden oikeuksia on kunnioitettava. Ja kysymys on myös siitä, että kunnioitetaan työntekijöiden kunnioitamisesta, joissa maksetaan alhaisempia palkoja tai jossa valitsee toisenlainen lainsäädäntö. Minusta on syrjivää, jos tällaisia henkilöitä lähetetään maahan, jossa maksetaan korkeampia palkkoja mikä johtaa siihen, että nämä henkilöt saavat samasta työstä huonompaa palkkaa. Tämä on ongelmallista, näin ei saisi olla. Ja minun mielestäni tämä on Euroopan unionin perusperiaatteiden vastaista, joissa on kysymys siitä, että on valitsee syrjimättömyys. Silloin kun on tällaisia työntekijöitä, joita lähetetään sellaisiin valtioihin, joissa maksetaan korkeampia palkkoja, silloin heidän ostovoimansa kasvaa, jota he voivat käyttää omassa kotimaassaan, ja tämä tukee paremmin taloutta heidän kotimaissaan kuin jos he saavat alhaisempaa palkkaa. Tämä hyödyntää myös valtiota, joka saa korkeampia verotuloja. Minusta tätä pitäisi katsoa kokonaisuutena, eikä vain puhua siitä, että kysymys on protektionismista, niin kuin olen kuullut väitettävän, että läntiset valtiot harjoittavat protektionismia. Ei, kysymys on siitä, että työntekijät maista, joissa palkka on alhaisempi, että heitä ei saa syrjiä ja että heidän täytyy täysin voida nauttia oikeuksista, jotka taataan niissä maissa, joissa he tekevät työtä. Kysymys ei ole enemmästä eikä vähemmästä, ja tämä on hyvin tärkeää. Thank you very much. Uh, Kiitos paljon, Evelyn Tämä Stefanik saa puheenvuoron. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Mielestäni tämä ehdotus osoittaa juuri mitä komission ei pitäisi tehdä, koska subsidiariteettiperiaatetta näin rikotaan, emmekä saisi sulkea silmiä sieltäkään realiteetiltä, että jo 14 kansallista parlamenttia on antanut perustelun lausuntonsa tähän kysymykseen. Tämä on selkeä osoitus siitä, että jokin tässä on pielessä. Toiseksi selkeästi ehdotuksessa halutaan lisätä byrokratiaa ja sitähän me emme halua. Kolmanneksi tässä selkeästi rikotaan vapaan liikkuvuuden periaatetta, vapautta tehdä valintoja ja hoitaa yrityksensä tehtäviä. Tämä rikkoo kilpailusääntöjä. Tämä on todella hankala ehdotus enkä voi kuvitella, että sitä tukisimme. Tällaisena versiona ainakaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Vihreän esittelemme on saapunut. Igor. Chair, thank you for the floor. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää työstä, jota hän on tehnyt tässä erittäin vaikeassa ja arkaluontoisessa kysymyksessä. jäsenten esittämiin tarkistuksiin ja kaksi viikkoa sitten järjestetyn teknisen kokouksen pohjalta vaikuttaa olevan selvää, että ryhmät ovat melkoisen jakaantuneet tässä asiassa. Kuten jo monta kertaa on mainittu, meillä meidän ryhmämme hyvin vahvasti tukee tämän direktiivin uudelleen laadintaa. Ryhmämme on sitä mieltä, että 24 kuukauden jakso, jota komissio ehdotetaan liian pitkä. Me haluaisimme lyhentää tätä 12 kuukauteen korkeintaan tai jopa kuuteen, kuten esittelijä on ehdottanut. Tarkistuksista vaikuttaa olevan selvää, että ryhmät ovat hyvin erimielisiä, mutta silti toivon, että kompromissi voidaan saada aikaan niin, että ryhmät voisivat tämän aika aikarajan kohtuullisen kompromissin hyväksyä. Mitä tulee sitten korvauksiin, meidän ryhmämme on sitä mieltä, että vapaa liikkuvuus työntekijöiden osalta on jotakin, mikä tulee varmistaa Euroopan unionissa. Ja meidän pitäisi pyrkiä siihen, että kaikenlainen kansallisuuteen perustuva syrjintä poistetaan, mitä tulee työllistymiseen, korvauksiin ja muihin työllisyyteen liittyviin seikkoihin. Vihreä ryhmä on sitä mieltä, että samasta työstä pitäisi saada sama korvaus ja korvaus termin käyttäminen on ryhmällemme hyvin tärkeää, sillä se kattaa sellaisia elementtejä, joita minimipalkkakäsite ei kata. On myöskin hyvin tärkeää, että direktiivi selkeästi määrittelee sen, että korvaus tehdään kansallisella tasolla niin, että voitaisiin sallia monenlaisia erilaisia järjestelmiä Euroopan laajuisesti korvausten alalla. Odotan mielenkiinnolla hedelmällistä yhteistyötä ja erittäin hyvää tulevaa työtä ja odotan myöskin mielenkiinnolla kompromisseja siellä, missä on ollut mahdollisia. Kiitoksia. Schwab. Kiitos paljon, Anders Schwab. Eh, chairwoman. Kiitos puheenjohtaja. Minusta asia, joka nyt on käsillä ja tarjostelemme Otmar Karas oikein totesi, että asia on mutkikas. Ymmärrän kyllä kannan, joka on, jotka ovat tämän esityksen puolesta ja sanovat, että ainakin tietyn ajanjakson jälkeen niiden, jotka tekevät työtä samassa yrityksessä, pitäisi saada sama palkka samasta työstä. Tämän, tämä on asia, jota minäkin voin tukea. Ja tässä mielessä 24 kuukautta on määräaika, jota ei pitäisi ylittää, mutta tämä on ehdotus, jonka voisimme hyväksyä. Mutta jos ihmiset puhuvat syrjinnästä, minusta tavoitte, jota tällä yrityksellä että tällä yrityksellä pyrittäisiin torjumaan syrjintää, niin sitä tavoitetta tuskin voidaan saavuttaa. Jopa minun kotialueellani Stuttgartissa samasta työstä saadaan kolme kertaa se palkka, jota saadaan maaseudulla sillä alueella, jossa minä asun. Emme ole koskaan puhuneet syrjinnästä. Tässä mielessä siis ihmiset, jotka samassa osavaltiossa Saksassa työskentelevät, saavat eri alueilla erilaista palkkaa. Ja nyt, nyt pyritään sitten harmonisoimaan tätä koko Euroopan unionissa on jotakin, mikä ei ole toteutettavissa, ja siksi me, meidän täytyy hylätä tämä ajatus. Ja toiseksi me täytyy todeta, että jos katsotaan konkreettisesti sitä, mitä, mitä merkitsee tämä toimenpanodirektiivi eh, esimerkiksi vanhoissa osavaltioissa Euroopan unionissa, niin käytäntö, jota sovelletaan, on vain sitä, että pysäytetään rajat ylittävä toiminta ei vain varmistella sitä, että sääntöjä sovelletaan. Totta kai sääntöjä pitää kunnioittaa, niitä pitää soveltaa, mutta todellisuus osoittaa, että nuo säännöt ovat niin mukkikaita, niin raskaat, eivätkä ole lähi- yhteydessä todellisuuteen, että usein loppuu palvelujen toimittaminen yli rajojen. Ja se on sellaista, mitä meidän pitäisi ehdottomasti pyrkiä torjumaan. Me haluamme kansanpuolueessa, että sääntöjä kunnioitetaan, mutta että rajoittelevat toiminnat voivat jatkua, eivätkä ne lopu, joten sinne mielessä Otmar Karasin linja olisi meidän ohjenuoramme ja toivon, että voimme löytää kompromisseja tämän mukaisesti. Kiitos Rosa. Ich möchte noch mal etwas... Rosa. Äh, sorry. Pardon. Äh, just, just to... <laughs> niin Rosa Tuhlon Niin olisin vain samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että tämä on hyvin tärkeä asiakirja, mutta asiakirja, jonka tulisi helpottaa oikeudenmukaisuutta reiluutta mantereella. Me eikä suoraan sanottuna jakaa sitä itään ja länteen, jos tässä vaarannetaan palveluiden ja henkilöiden vapaa liikkuvuus, niin silloin tämä on kyllä karhun palvelus sisämarkkinoillemme, joita me haluamme täällä tukea. Toivoisin siis, että näemme koko tämän kysymyksen – sisämarkkinoiden valossa. Sisämarkkinoitahan haluamme tällä tukea. Haluamme myös reilua kilpailua. Kiitos. Kiitos Evelyn ihan lyhyesti. Niin, kun täällä nyt minua väärin tulkittiin ja aivan tietoisesti ja tahallisesti herra Schwab, mikä on jotain, mitä en voi hyväksyä, se ei minusta ole mikään hyvä tapa toimia. Niin, kysymys on siitä, että sama palkka samasta työstä samassa paikassa. Se on se, mitä me sosiaalidemokraatit olemme aina vaatineet. Me emme ole koskaan vaatineet, että koko Euroopan unionissa maksettaisiin samaa palkkaa. Ja sitten, minä en voi hyväksyä sitä, että yhdellä rakennustyömaalla Saksassa, vaikkapa Stuttgartista, te puhuitte Stuttgartista, saksalainen työntekijä saa parempaa palkkaa kuin puolalainen tai romanialainen. Minä en sitä voi hyväksyä. Ja minusta meidän pitää huolehtia siitä, että ei tapahdu työntekijöiden syrjintää Stuttgartissa itsessään. Tässä on kysymys. Tämä pitää ratkaista. Thank you. Now I give the floor to myself. Nyt annan puheenvuoron itselleni. Todella, Kristel, arvostan tätä yhteistyö- ja konsensushenkistä lähestymistapaa. Tämä on hankala kysymys, tunteenomainenkin kysymys monille – minä kuulun niihin, jotka vielä pohtivat, miksi komissio on tehnyt ehdotuksen, kun keltaisia kortteja on 11. En ole keskitä Itä-Euroopasta, mutta vastustan eri syystä. EPPssä me vastustamme syrjintää. EPPssä vastustamme palkkojen polkumyyntiä ja sitä, ettei kunnioiteta työntekijöiden oikeutta. Ei tässä tarvita tällaista ideologista jakoa teidän ja meidän välillä. Siitä ei ole tässä kyse. Siis ei kyse siitä todellakaan. Vaan meistä meidän täytyy puolustaa toisella tapaa näitä oikeuksia. Tavalla, joka ei tapa kilpailukykyä, vapaata liikkuvuutta, eikä tapa sisämarkkinoidemme pilareita eikä työpaikkoja. Ei tapa siis työpaikkoja joka ei johda siihen, että kansalaiset kääntyvät Euroopan unionia vastaan – koska jatkuvasti syntyy lisää byrokratiaa, lisää esteitä. Pienten yritysten on vielä hankalampi palkata ihmisiä. Vapaa kauppa on hankalampaa vesini. Jos haluat käyttää puheenvuoron, pyydä puheenvuoron, mutta nyt haluaisin itse voida esittää omat kantani. Konkreettisesti, mistä tässä on kyse? Minimiharmonisointi johtaisi suurempaan pirstaloitumiseen alihankkija kysymys on hyvin vaarallinen, koska periaatteessa tilanteesta tulee vielä epäselvempi. Sama yritys voisi maksaa eri palkkaa omille työntekijöille liittyen riippuen siitä, ketkä ovat sopimusosapuolia tai alihankkijoita. Tämä johtaisi työpaikkojen menetykseen, koska olisi mahdollista aina pitää kiinni keskeisimmän hankkijan säännöistä. Ditään puhuivat tästä kestosta pitkään. Yritysten sisäiset siirrot tapettaisiin näin. Ei voitaisi realistisesti puhua ainoastaan kuudesta kuukaudesta. Tämä on sellainen rajoitus, joka ei tuo lisäarvoa, mutta selkeästi haittaa mahdollisuuksia lähettää työntekijöitä. Ja kuten on jo sanottu, tämä rikkoo Rooman ykkösasetusta. Enkä ole kuullut kenenkään selittävän, miten nämä asiat voidaan yhdistää. Ja sitten se, miten korvattaisiin lähetettyjä työntekijöitä. Tätäkään kysymystä ei ole selvitetty. Siis sen jälkeen, kun keskeytettäisiin lain mukaan tämä lähetys. Korvauskysymys on otettu esiin. Palkka on selkeämpi kuin korvaus. Korvaus on epäselvä käsite, joka avaisi valtavasti epävarmuutta siihen, mitä korvaukseen kuuluu, mitä ei kuulu. Lähestymistapa on erilainen eri jäsenvaltioissa. Minimi vähimmäispalkka meillä taas on olemassa. Sitä pitäisi käyttää tulevaisuudessakin. Lisäksi haluaisin vielä sanoa, että mielestäni on tärkeää huolehtia siitä, että noudatetaan niitä sääntöjä. Lysi sanoi, että tässä on ongelmia väärinkäsityksen kanssa ja sen kanssa, että ei täytäntöön panna kunnolla. Siis jos ongelmia syntyy, niin silloin pitäisi muuttaa lainsäädäntöä, ja huolehtia siitä, että sääntöjä noudatetaan. Kiitos oikein paljon, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. antaisin Krista Saldemoselle esittelen vielä puheenvuoron. Much colleagues. Paljon kiitoksia kollegat. Kun kuuntelin tätä keskustelua, on aivan selvää, että tulee olemaan vaikea löytää yhteisymmärrys täällä IMKossa tässä hyvin arkaluontoisissa kysymyksissä. Kuitenkin on sitä, että meidän täytyy pyrkiä saamaan jotakin aikaan, ja se oli minun periaatteeni, kun tämän keskustelun avasin. Olen yhä sitä mieltä, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että saisimme aikaan jonkinlaisen kompromissin koskien ähm, jäsenmaiden toimivaltaa tällä alalla – Ähm, myöskin kompromissin korvauksiin ja ähm, työn kestoon liittyen ja toivottavasti voisimme jättää sitten oikeudellisten asioiden valiokunnalle oikeusperusta kysymyksen ratkottavaksi. Kuitenkin minulla on omat epäilykseni tämän keskustelun jälkeen on pakko myöntää. Hyvät kollegat. Thank you. Minä en kyllä tiedä, yritän edetä ja kuuntelin tässä edustaja Karase, joka poistui paikalta, hän sanoi, että ehkäpä löydämme jonkinlaista yhteisymmärrystä. Meillä tulee olemaan toinen toukokuuta varjoesittelijän kokous. Anteeksi Kristelle, voisinko vain pyytää kaikkia nyt kunnioittamaan esittelijää, joka pitää loppupuheenvuoronsa. Kiitos. Well, to make it brief. No, puhun lyhyesti. Teen parhaani ja pyrin selvittämään, onko mahdollista löytää jonkinlaista yhteisymmärrystä, mutta tämän keskustelun jälkeen kyllä hiukan epäilen, onko tämä mahdollista. Toivottavasti varjoistelijoiden kokouksessa kanssani todella pyritte löytämään yhteisymmärrystä, ettekä takeru jonkinlaisiin periaatteellisiin linjoihin. Meidän täytyy löytää kompromisseja, meidän täytyy löytää ratkaisu, sillä se olisi Euroopan unionin etu ja se olisi sisämarkkinoiden ja työntekijöiden etu. Mutta me tulemme jatkamaan tätä keskustelua ja toivottavasti voimme mielipiteiden vaihdon jälkeen palata takaisin valiokuntaan jonkinlaisten yhdistävien kompromissien myötä. Kiitoksia. And, uh, Kiitos oikein paljon Kristel. Onnea menestystä. IMKON äänestys 11. päivä toukokuuta. Emple eli vastuuvaliokunnassa, työllisyysvaliokunnassa 12.13. päivä heinäkuuta. Tähän päättyy keskustelu tästä lausunnosta, joka koskee lähetettyjä työntekijöitä, direktiivin muuttamista. Pyytäisin hiljaisuutta, kollegat, pyytäisin teitä istumaan. Siirrytään esityslistalla seuraavaan kohtaan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskeva mietintö. Mattelökykod on esittelijä 530 tarkistusta. Onko Morten täällä? Who is replacing uh, the rapporteur? Kukahan edustaa esittelijää tänään? He's coming, okay. Ai hän tulee, hyvä odotetaan sekuntin, sekunnin ajan, että esittelijä pääsee paikalle. Okay, Martin, you have the floor. Martin, saat puheenvuoron. Welcome. You have... Tervetuloa. Saat puheenvuoron. Yes. Mm. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Yes, thank you very much. Siis kiitos puheenjohtaja. Morning, but... En oikein tiedä, mitä täällä tänä aamuna tapahtuu, mutta meillä on täällä keskustelu käynnissä. Pyydän kuuntelemaan esittelijää. I'll take this uh, as a sign. Minusta tämä on merkki siitä, että tämä, tähän asiaan liittyy paljon kiinnostusta. Me äänestämme siis tästä ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä me kävimme loistavia neuvotteluja, olemme saavuttaneet paljon. Fakta, että meillä on niin paljon vakaita kompromisseja nyt tästä tekstistä on selvä merkki siitä, että kaikki vastuulliset ryhmät tukevat tätä. Ajattelen sitä, miten tärkeästä, vaikeasta asiasta tässä on ollut kysymys. Olemme saavuttaneet paljon. Todellakin syvät kiitokset kaikille varjoesittelijöille, omalle niin sihteeristölle. He ovat tehneet erinomaista työtä. Tämä on myös selkeä viesti siitä, että tämä parlamentti todella haluaa vahvistaa ja parantaa olosuhteita, mitä tulee henkilöihin, joita esteettömyys koskettaa kautta Euroopan. Se on hyvin selkeä kanta. Ja me voimme odottaa kovia neuvotteluja neuvoston kanssa. Ja kompromissit osoittavat, että me olemme hyvin vastuullisia, että me, meillä voi olla kunnianhimoinen ja samaan aikaan realistinen lähestymistapa asiaan. Kiitokset kaikille ja minä toivon, että laaja enemmistö voi tukea tätä esitystä. Kiitos oikein paljon kollegat. Onko kaikilla äänestysluettelot ja äänestyskortit mukana? I don't. One second. Okay, doesn't matter. Okay, we start with... Aloitetaan äänestykset. Compromise amendment. Kompromissitarkistus yksi puolesta. Against. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Tarkistus alkaa 21. Uh, we open the vote. Äänestys alkaa. It doesn't work. Okay, can someone... Eikö se toimi? Pyydetään apua. okay, so I re... Selvä. Avataanko uudestaan? Ei. Hylätty. Seuraavana tarkistus 24, sivulla 7. Sivulla 7 löysivätkö kaikki? Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus 32. 33 korjaa puheenjohtaja sivulla. Yhdeksän EPPn listalla sivulla kymmenen. EPPn listalla sivulla kymmenen. Kollegat tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana tarkistus 37 sivulla 11 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 319. In favor. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 319 tarkistus alkaa. Okei. Okay. Rejected. Hylätty. 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 323 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 323. Tarkistus alkaa. Okay. Everybody's voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 38. Raukeaa niinkö? Raukeako se? Selvä. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kompromissitarkistus 2. Tarkistus alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Seuraavana 325 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26. seven. Vai 327. Kollegat. Äänestämme tarkistuksesta 26. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 46. Tarkistus 28. Meillä sivulla 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 51 raukeaa. Tarkistus Okay, uh, compromise Kollegat, kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Okay. Uh, amendment. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 42. Löysittekö? Olette niin nopeita tänä aamuna. Ihan loistavaa. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus. Tarkistus. Amendment 44. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5b puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi. Haluatteko tarkistaa? Selvä. 5b. Tarkistus. Äänestys alkaa. Check is open. Check is closed. Äänestys päättyy hylätty. 5b siis hylättiin. 5a, kompromissitarkistus 5a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 50. Tarkistus 55 puolesta. Compromise 393. It's identical. 56. Uh, we vote on amendment. Tarkistus 393 ja 56 identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Compromise amendment. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Check is open. Tarkistus alkaa. Päättyy. hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistetaan 59. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 509 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 94. Petivaliokunnasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19. Kulttuurivaliokunnasta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 510 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 17 puheenjohtaja korjaa 55 puolesta. Puolesta nostakaa kädet puolesta. Ai vain kaksi vastaan. Yeah, but look, also against three hands. Mutta vastaankin vain kolme kättä. Tyhjää. Check. Tarkistetaan. That's a really split vote. Okay. Check. No, Check amendment 50. Tarkistetaan. 55. Äänestys alkaa. I think you rejected. Check is closed. Hylätty. Kompromissitarkistus 17. Tukeakseni teitä. Kompromissitarkistus 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 534. 534 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Check closed. Tarkistus päättyy. Hylätty. Amendment. Tarkistus 535 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 536 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 69 tran puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 537 ja 92 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 539. Pistää 39 kollegat puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 540, 541 ja 61, identtisiä kaikki kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi aivan tren, tran 71 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Trans, uh, Tran 72 puolesta. Tran 72 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus m 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan työllisyys 62. Check is closed. Tarkistus päättyy. Hylätty. Seuraavana kompromissitarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 561 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 562 ja tran 77 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 563 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Tarkistus 564, 59, 78 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 565. Tarkistus 104. Peti puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 565 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus vai raukeaa? tarkistus 23. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 576, 577 identtiset tekstit puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 107 peti puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä on kyllä monimutkainen äänestyslista. Kollegat, pyydän kärsivällisyyttä. Siirrytään tarkistukseen 94 sivulla 68 EPP-listalla. Anteeksi, tämä lista minulla on. Tarkistui 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 101 sivulla 70 EPP-listalla. 101 kollegat puolesta vastaan tyhjää hylätty. Um. We move to 100... Seuraavana 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. We have to move forward. Sitten eteenpäin. Onnittelut niille, jotka laativat kompromisseja. Colleagues, we move to amendment 69. Kollegat, seuraavana ei sittenkään. Hiljaisuutta pyydän. 165, sivulla 78 epp listalla. Eikö? No, in favor. In favor. Against. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 1. Empl puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Check is closed. Tarkistusäänestys päättyy. Hyväksytty. Selvä. Tarkistus yksi tran puolesta vastaan tyhjää hylätty. men Tarkistus kaksi Peti puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi fan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 167 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puoltavatko kaikki tänä ryhmän äänestä? Eikö? Minä vain kysyn. Siis ei, Andreas käy. Mitä Okay, now we take all the farm amendments. Nyt kaikki FEM-tarkistukset neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi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 <laughs> Check amendment. Tarkistetaan. 11. Adopted. Hyväksytty. Selvä. Ykkönen raukeaa. Monet raukeavat. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi. Sata kaksi hylättiin. Tarkistetaanko? Tarkistetaan. 172 äänestys alkaa. Check is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusi peti puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Emp kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13. Fam puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 14 fan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 raukeaa. Tarkistus 4 emplo. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 fan Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 raukeaa, kaikki raukeavat. Tarkistus 5 tran puolesta. Tarkistus 176 puolesta vastaan tyhjää hylättä. Ja nyt tarkistus 5 tran puolesta vastaan tyhjää. Äänestys alkaa. Tarkistus kahdeksan piti. Vote is open. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt tarkistus 5 tran puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tran 5. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 fem puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty Tarkistus 10 ja 19 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 tran puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 fam puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan tran puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän tran puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan yhdeksän tran. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 178 Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 179 8 ja 10 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 180 ja 12 identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta Selvä. Haluatteko tarkistuksen? Tarkistusäänestys 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Tran puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 ja 14 raukeavat. Ai eteenpäin. 192 ja 16 identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 193 ja 17 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 tran puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 raukeaa. Edetään tarkistukseen 24 FAM puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 200 oli melko selvä, mutta jos haluatte tarkistuksen, tarkistamme. Äänestys päättyy. No, my vote is... Minun ääneni. Minä äänestän EPPn kanssa. Minulla ei ole korttia. Hyväksytty. Selvä. Tarkistus 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 Kyllä, tarkistus kahdeksan. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän raukeaa. yksi samoin siirrytään tarkistukseen 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja nyt tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 212 212. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 212. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 213 ja 13. Identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 raukeaa. Siirrymme tarkistukseen 20. Peti, kollegat, jaksakaa vielä. Peti, tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 ja 215 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 emp puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 220 puolesta vastaan. Hetkinen vain pyydän. Ei vain 219 ensin anteeksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 raukeaa, 200. Okay. Now we vote FAM 26. Nyt FAM 26 puolesta. Hyppäsimme tarkistuksen FAM 26. FAM 26 ensin. Löysittekö? 97 EPP-listassa. 27 FAM puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23. Amendment. Tarkistus 200. Ai anteeksi, 23 peti puolesta. 23 peti puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 222 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Evan hyväksytty. Well, <laughs> okay, close the vote. Not yet. One missing. Yksi ääni puuttuu. No, no, I'm, uh, it's adopted. Hyväksytty. 223 raukeaa, 24 samoin. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei, haluatteko tarkistaa? Selvä. Tarkistus 17, äänestys alkaa. Two missing. Kaksi häntä puuttuu. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 226. Andreas 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227, 228 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 229 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 25 peti puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 15 empy puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 230 ja 26 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27. Peti puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 empul puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaikki raukeaa. Tarkistus 235 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. FAM 28 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Empl 18 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 236, 29, Peti 29, VAM 21 Tran, identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 237 raukeaa. Raukeaa, raukeaa. FEM 31 puolesta vastaan tyhjää hylät. 245, 32 fem ja 22 TRAN yhdessä identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt 246, FEM 33 ja TRAN 23 identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten tarkistus 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 247. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 248 ja 35 identtiset puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 249, 250, 251 ja TRAN 24 identtisinä puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 6 raukeaa. Tarkistus 20. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 raukeaa. 252. Tarkistus 22 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 255 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 on vedetty pois. Se on vedetty pois. Seuraavana Peti 37. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. FEM 35 puolesta. Fem 35. Siitä äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt Tran 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Peti, Peti 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Peti 39 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Nyt johdantokappaleiden viitteet lähes valmiita, kollegat 164, kult 1 ja peti 1, identtiset puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys, koe, koneäänestys. Puolesta vastaan. Tyhjää. Niin, tietenkin koneäänestyksellä. Olkaa hyvä. Äänestys päättyy. Onnittelijat. Onnittelut esittelee 19.0. Tiukka äänestys. And now we move to the vote. Nyt siirrymme äänestyksiin koskien Sabin Verhaienin Euroopan unionin sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmaa koskevaa mietintöä. Suunnitelma 2016-2020 digitaalinen siirtymä hallinnon alalla sähköisen hallintoon esittelijä haluaa käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Voisi kiittää kaikkia kollegoja ja varjoistelijoita, jotka työskentelivät asian parissa. Se oli hyvin rakentavaa yhteistyötä. Kiitoksia siitä ja nyt voimme siirtyä äänestykseen. Thank you very much, Sabine. We quickly move. Paljon kiitoksia Sabin. Nyt siirrymme nopeasti äänestyksiin. Hyvät kollegat, tämäkin äänestyslista on melkoisen monimutkainen, joten olkaa kärsivällisiä. Kompromissitarkistus numero kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Nyt siirrymme tarkistukseen 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme eteenpäin. Seuraavat raukeavat. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme eteenpäin. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Haluatteko tarkastaa 79? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi johdantonsan kappaleet kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys sähköisesti. E questa è l'ultima volta, no c'è anche un altro, e poi il geoblocking, poi c'è il geoblocking giusto? 31. puolesta, kolme tyhjää, kaksi vastaan. Onnittelut esittelijälle. Sabin, onnittelut. Se, vabbè, non importa. 32, 32 the final vote. Thank you, colleague. Kiitoksia hyvät kollegat. Nyt siirrymme saman tien seuraavaan äänestykseen. Kyseessä on Rosatuunin geoblokkausta ja muita kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai toimipaikkaan liittyviä syrjintäkäytäntöjä sisämarkkinoilla koskeva mietintö. Hyvät kollegat, me äänestämme. Olkaa hyvät. Esittelijä haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä, Rosa. Niin, jos saan käyttää puheenvuoron, haluaisin vain pyytää muistuttaa siitä, että me olemme valiokunta, joka vastaa sisämarkkinoista ja kuluttajasuojasta. Kuluttajat haluavat mahdollisuuden saada palveluita koko rikkaasta Meidän yritykset ovat paljon uusia asiakkaita, jotka markkinat pitää avata. Tämä on päätavoite tässä mietinnössä, joka koskee maarajoitetta. Work and we move directly to the vote. Paljon kiitoksia hienosta työstä. Siirrymme heti äänestykseen. Tarkastus, tarkastus 80 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 83 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja nyt siirrymme kompromissitarkistukseen kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 280 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 41. Minkä te halusitte tarkistaa? Tarkistamme siis 283 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Amendment 284. Tarkistus 284 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 286 ja Kult 27, jotka ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 30a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme nyt eteenpäin. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 33 puolesta vastaan. 32 raukesi. 33 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä oli juuri 46, se oli hylätty. Kompromissitarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 325 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 343 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 21a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 374 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 374 tarkistamme. Hyväksytty 22 puolesta 13 vastaan. Silmä eteenpäin. Juuri 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Juuri Juuri 61, hyvät kollegat. Yeah, but before... Okay, sorry. Yeah, you're right. Sì, sì, okay. Kompromissitarkistus 34 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistamme tämän kompromissitarkistus 37 tarkistamme. Hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 414 raukeaa. Ikre 52. Itre 52. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 35 raukeaa, Itre 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Scusate, 415 Amendment 60. Tarkistus 5, 65 juuri puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 416 raukeaa. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta puolesta. Andreas Tarkistus 75. Vastaan. Tyhjää. Ei tämä ollut selvää. Me tarkistamme. Tarkistus 75. Voto Two more to vote. Hyväksytty, 75 hyväksyttiin. Nyt siirrymme tarkistukseen. Kompromissitarkistuksen neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 433 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79, 434 ja juuri 68 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt ähm, Itre 2 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappale kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Itre kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää Anteeksi, minun olisi sanoa, että tämä on äänestysryhmänä. Joka tapauksessa hyväksyttiin juuri viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty, juuri kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissit jo hyväksyttiin ryhmänä, joten 125 Eli Kult 6 raukesi, 125 ja juuri 10, ne ovat identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hylätty Kult 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. One second, please. Pieni hetki. Allora, amen. Compromise amendment 30. Kompromissitarkistus 32. Is adopted in block. Se hyväksyttiin, kun ryhmässä, eli kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta. Se olikin tuossa ryhmässä jo mukana. Eli 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavat raukeavat 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis tarkistus 13. Äänestämme uudelleen. Tarkistus 13. Hyvät kollegat, äänestämme tarkastuksessa 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 13. Äänestys päättyy. Valitettavasti hylätty. Tarkistus 155 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän. 155. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistusta 56 raukesi. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. mm ITRA 17. ITRA 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 19 oli ryhmässä mukana, joten siirrymme kompromissiin 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme eteenpäin Kompromissitarkistus 24 olikin jo hyväksytty, eli siirrymme kompromissitarkistukseen 25. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 203 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa edellisen? Tarkistamme 203. Hyväksytty 22 puolesta 13 vastaan. Tarkistus 17 kult puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Ivan Itre 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siirrymme Itre 27 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme vielä tämän ITRE 27. Tarkistus on hylätty. Kult 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 38, sitä äänestettiin jo, eli siirrymme tarkistuksen 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 227 ja 229 on identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 ja juuri 30 ovat identtisiä puolesta. Seuraatteko nyt puolesta vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Andreas, ole hyvä. just said that... Niin, 2000 2027 niitä, niiden kanssa enemmistö, koska kaksi ryhmää äänestää niiden puolesta. Voisimmeko tarkistaa tämän? Tuohon. Okay, we open the vote on 227. 227 ja 29 juri. Tarkistamme nämä. Äänestys alkaa. hyväksytty. Siirrymme eteenpäin. Amendment 33 in favor. 33 puolesta Se on 55 sivu EPPn listassa, eli tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, we don't vote. Uh, so we move to amendment 35. No, no. No, no. sorry colleagues, they all fall. Anteeksi kollegat, seuraavat raukesivat, eli siirrymme Kult 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Olin varma, että te halusitte tämän tarkistuttaa, eli tarkistamme. Hyvät kollegat, äänestäkää nyt Kult 23. Yksi ääni puuttuu, mutta tämä oli hylätty. Juuri 33 hylättiin jo. Virginia, ole hyvä. Ja kiitoksia. Vaikuttaa siltä, että tämä 240 jäi äänestämättä, vaikka se ei rauennutkaan. Voimmeko me sen tarkistaa vielä? Se raukeaa vain, jos aikaisemmat hyväksytään. No niin, tämä 79 jäi minulta epäselväksi. Ehkä minä käsitin väärin. Tarkistamme tämän vielä. Just a minute, we are checking. Four is 34 and 79 was adopted. 79 was adopted. So it, it is correct. We, we should. We vote. Yeah. We should vote or not? No. We should not vote. no, no we sh I'm told that we should. Minulle tässä kerrotaan, että meidän ei pitäisi äänestää siitä, koska tarkistus 79 hyväksyttiin. Hyvät kollegat, nyt siirrymme loppuäänestykseen. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Eh, The vote is closed. And... Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta kolme vastaan neljä tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Hyvää työtä. Great contribution. Tämä oli hieno panos eurooppalaisten kuluttajien puolesta. Paljon kiitoksia esittelijälle. Meidän pitää vielä äänestää. Uh, do you want the floor before the vote or... Edustaja De Jong haluaa puheenvuoron ennen äänestystä. Dennis, ole hyvä. Kiitos oikein paljon. Syy siihen, että halusin pyytää puheenvuoroa se, että puhuin eilen esittelijän kanssa sähköpostista, joita saimme siitä, että koskaan ei ole kunnolla huolehdittu pk-yritysten vaikutusten arvioinnista. Joten vaikka esittelijä on tehnyt hyvää työtä, epävarmuutta saattaa olla luvassa joissain tapauksissa. Siksi en haluaisi viivästyttää kolmikantaneuvotteluita äänestäisin aloittamisen puolesta, mutta kolmikannan lisäksi tehtäisiin vaikutusten arviointi erityisesti PK-yritysten huolesta. Tämän asian halusin ottaa esiin. Yksityiskohdat varmasti koordinaattorit voivat selvittää. Raporttaa, Ruja. Kiitoksia Dennis. Nyt esittele puheenvuoron Roosa. Ole hyvä. Dennis. Niin, Dennis varmaan on myös yhtä mieltä siitä, että olemme parastaneet tekstiä ennen kaikkea PK-yritysten kannalta. Ja olin yhteydessä moniin kuluttajajärjestöihin ja myös PK-yrityksiin. Ja mitä tulee, niin joka tapauksessa kiitos hyvin, äh, hyvin todella vakavasta yhteistyöstäsi tässä asiassa ja tietysti kiitos panoksestasi. Mutta mitä tulee vaikutusarviointiin, Haluaisin muistuttaa siitä, että olemme tehneet lukuisia selvityksiä. Oli yli sata sivua komission vaikutusarvioita. Tähän liittyy kaksi analyysiä komission politiikkaosastolta. Yksi niistä oli 76 sivuinen ja tuossa analyysissä, joka liittyy taloudelliseen vaikutuksiin, joka liittyvät marjoituskiellon vaikutusalan laajentamiseen. Siinä oli mukana monia tunnettuja talouden asiantuntijoita ja myöskin asian tutkivan selvitys, joka liittyy, joka liittyy sisämarkkinoiden kilpailainsäädäntöön ja myöskin sääntelyn vaikutuksen mukaan oli professoreita Firenzestä, entinen tuomioistuimen oikeusasiamies, joten totta kai, jos on tarvetta sille, että tehdään lisää vaikutusarvioita, se ei suinkaan hidastota meidän menettelyjämme, niin tuen sitä. Mutta olemme saaneet myöskin kiitosta komission vaikutusarviosta ja myöskin hiukan ö, lyhyitä yhteenvetoja asioista, joten jos herra de Jong vaatii vielä ö, vaikutusarviota, joka liittyy sovellettavaan lainsäädäntöön PK-yritysten osalta, ole valmis tukemaan sitä, mutta sillä ehdolla, että se ei lykkää kolmikantaneuvottelujen käynnistämistä. Minä ymmärrän, että olet tästä yhtä mieltä, joten tällä ehdolla voimme hyväksyä sen, sopiiko? I don't want to open a Hyvät kollegat, en halua nyt aloittaa vaikutusten arviointia koskevia väittelyitä, kun me äänestämme nyt neuvotteluvaltuudesta. Haluaisin kysyä koordinaattorilta, voimmeko me siirtyä eteenpäin äänestyksiin. can move forward to the vote. Nikola Andreas Virginia, was your point related to the vote? Liittyykö sinun kommenttisi siis tähän äänestykseen? No, no. Niin, kuten tässä Nikolan kanssa pohdimme varjoesittelijänä tässä asiassa, olen kuitenkin sitä mieltä, että Denisin huomio ansaitsee todellakin meidän huomiomme. Meidän pitää tässä kolmikanta neuvottelun yhteydessä Äh, ottaa se huomioon ja Denisiä voisimme tukea. Thank you very much. Tämä osoittaa täydellistä yhteistyötä valiokunnassa. Nyt siirrymme äänestykseen ja ymmärrän, että tämä tapahtuu siis koordinaattorien tasolla. Kysymys on koneäänestyksestä, jolla annetaan valtuutus käynnistää neuvottelut tästä tärkeästä lainsäädännöstä. Please vote. Äänestäkää kollegat. The vote is closed. Äänestys päättyy. Anneli. It's on the impact assessment. Vaikutusten arvioinnista. Haluaisin myös... Me päätimme, että se vedään konnetulen tasolle. Me äänestämme nyt. Anteeksi vain, mutta olemme keskellä tärkeää äänestystä. Ja äänestys on 30 puolesta kaksi vastaan, joten 31, joten Siis äh, tästä tullaan puhumaan koordinaattorien kokouksessa tulemaan selvitystalle. Se ei liity tähän äänestykseen valtuutuksesta. Meillä on vielä yksi äänestys, kollegat. Can I just... You? Yes. Voisinko mä sanoa kiitos? Anteeksi, mutta Haluaisin todella kiittää sydämellisesti ja ollaan yhteydessä kolmikannoista minä raportoinnista säännöllisesti. Kiitos kaikille kollegoille, erityisesti varjoesittelyille, mutta myös kaikille muille jaloista henkilöstölle. Lukas Genovski, oma avustajani, on täällä mukana. Ja sitten myös ryhmä Silvia on uusien tekee loistotyötä ja sihteeristö Birgit on täällä läsnä erityiskiitokset. Ja jatketaan nyt siinä hengessä, että sisämarkkinat ovat avoinna kuluttajille ja yrityksille. Kiitos. Kiitos Ruusa. Hyvää työtä. No nyt kollegat, ennen kuin siirrymme äänestykseen budjetista, haluaisin toivottaa tervetulleeksi vierailijoita Ruotsista, Tukholmasta. He edustavat minun poliittista puoluettani. Tervetuloa. Kiitos siitä, että olette täällä meidän kanssamme. Kiitos. Hei. No niin, nyt sitten jatkamme äänestykseen vuoden 2016 budjetista pilottihankkeet valmistelevat toimet. Esittelijä on Daniel äh, Dalton. Toivon, että hän ei halua sanoa mitään hyvää sinä voit tietysti puhua, jos haluat. No niin. Joten otamme nämä tapaustapaukselta. Budjettikohta ja otsikko, tämä on hiukan teknistä, mutta se on tärkeä. se on budjettikohdista 020277, joka koskee digitaalisia taitoja eh, uusille yrityksille. Maria Grappini puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on 2.0 hyväksytty siis. Mm. Eh, oh, thanks God, I don't need to read the... the... Niin ei tarvitsekaan lukea budjettikohtaa, että voin vaan lukea, mikä se on hanke, joka liittyy siihen, että luodaan nopea hälytysjärjestelmä, joka identifioidaan uusia käytänteitä. Esitys on tehnyt Dennis de Jong puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty hankkeet, joka koskee sitä, että arvioidaan väitettyjä eroja tuotteissa, joita myydään sisämarkkinoilla. Olka Seena Lovaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Han, pilotihanke, joka koskee e-oppimisen välineitä ja digitaalisten taitojen taitoja yrittäjille, jotka koskevat henkilöitä, joilla on esteitä epämaiden puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hanke, joka koskee verkkoon pääsyn soveltamista, mikä liittyy vaatimuksia, jotka liittyvät foorumeihin. Rita Harantsova puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pilotti, joka koskee algoritmitietoisuutta, Liisa Jaakonsaari puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lopuksi hanke koskee eurooppalaista prototyyppipalkinto, joka koskee ilmastoa Julia Redalta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty ja näin päättyivät tämän päivän raskaat äänestykset. Kiitoksia, että teillä oli kärsivällisyyttä. Seuraava asiaistusistalla on tekijänoikeudet sisämarkkinoilla. Katrin tulee puheenjohtajaksi. Okay, Dita is going to... Anteeksi, Dita on puheenjohtajana. Okay, colleagues, so we will continue with... No niin, kollegat, jatkamme nyt. Listalla seuraava kohta on tekijänoikeudet digitaalisilla markkinoilla. Ja ainakin puheenvuoron suoraan esittelijälle Catherine Stylerille. Ole hyvä. Madam Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat. Minä haluaisin aloittaa kiittämällä kaikkia niitä, jotka ovat osaltaan olleet auttamassa tämän lausun laatimista koskee tekijänoikeuksia sisämarkkinoille määräaikaa tarkistus oli 29. maaliskuuta. Me saimme kaiken kaikkiaan 508 eh, tarkistusta. Tuo lukumäärä ei yllätä ajatellen sitä, että tämä asia koskettaa meitä kaikkia eri tavoin, kuluttajia, yrittäjiä, musiikki- ja elokuva-alaa, niin monia tämä aihe todellakin koskettaa. Tarkistukset monet liittyvät poikkeuksiin ja rajoituksiin tutkimuksen alueella, koulutuksen alueella ja kulttuuriperinnön säilyttämisessä yksinkert- siinä, että yksinkertaistetaan menettelyjä ja sitten mikä on kohta artikla 11 määritellyt oikeudet, jotka on julkaisilla, jotka liittyvät tuot tuotteisiin, joka liittyvät online-palveluihin, joka artikla 13, myöskin artikloihin 14-16, jotka liittyvät eh, asianmukaiseen korvaukseen kaikille eh, tekijöille ja esiintyjille. Meillä oli Vartilan, meillä Vartilan kokous ensi keskiviikkona 3. toukokuuta ja pyrimme silloin esittelemään ensimmäiset eh, kompromissitykset, jotka jaetaan ennen tätä kokousta, mikä ei ole kovinkaan helppoa, mutta yritämme kuitenkin tehdä niin. Ja haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että loppuäänestys on 8. kesäkuuta. Minä tietysti britti parlamentissa joudun ehkä pyytämään päivämäärän ottamista, mutta puhumme siitä hiukan myöhemmin. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä varjostelijoiden ja muiden sisämarkkinavaliokunnan jäsenten kanssa, niin saamme aikaan tasapainoisen hyvän kompromissitekstin. Kiitos. Thank you, Katrin. Kiitos Katrin. Aloitamme varjoesittelijöillä EPstä Pascal Arimon. Kiitos paljon arvon puheenjohtaja. sanoisin, että joudun lähtemään heti puheenvuoron jälkeen, en voi osallistua keskusteluun, puhun lyhyesti. Ensi viikollahan on varjoesittelijöiden kokous, jolloin voimme keskustella kaikista näistä aiheista. Ensinnäkin on mielenkiintoista nähdä, että niin monia kollegoita on kiinnostanut tämä aihe. Monet ovat tehneet työtä. Menen näiden artiklojen mukaan, jotka ovat keskustelun kohteena. Artikla kolme ensimmäisenä tekstin ja tiedon louhinta. Mielellämme haluaisimme, että tekijän oikeus muutos rajattaisiin tutkimustarkoituksiin. Muuten pitäisi saada lisenssi Tämä koskee myös yksityisiä ja julkisia kumppanuuksia. Sitten artikla 11 on luultavasti kiistanalaisin. Olen sitä mieltä, että meidän tulisi suojella niitä lehtikustantamoja, jotka maksavat toimittajille ja jotka kantavat myös investointien ja markkinointien kustannukset, kun on kyse korkealaatuisesta journalismista. Tässä on ajateltava myöskin rikkomuksia. Tässä haluaisin todella suojella lehtikustantamoja, joilla pitäisi olla mahdollisuus suojautua. Tämä tarkoittaisi sitä, ettei tarvittaisi tarvitsisi lähteä monimutkaiseen oikeuskäsittelyyn. Tämä olisi hyvin tärkeää lehtikustantamojen takia. Tämän lehtijulkaisujen suojan ei pitäisi kattaa näitä hyperlinkkejä, kuten komission ehdotuksessa sanotaan. Jos ajatellaan sitä, mitkä ovat näitä niin kutsuttuja snippets, joissa klikataan jo koko ajan eteenpäin. Me haluamme monimuotoisen lehdistön. Meidän on tunnustettava lehtikustantamojen oikeus saada vankempi asema, jotta voidaan saada myöskin parempi, tasapainoisempi suhde muihin suuriin pelaajiin näillä markkinoilla. Tämän pitäisi hyödyttää lopulta myös toimittajia, lehtitoimittajia, ja tämä olisi hyvä askel siihen suuntaan, että saadaan parempaa laatua, ei välttämättä vain määrää. Artikla 11, tämä koskee suojaa online-palveluiden suuntaan. Mitä tarjoajan tulee, niillä pitäisi olla aktiivinen rooli, eivätkä he saisi olla e-kaupan artiklan 14 poikkeuksen alla, jos heillä on aktiivinen rooli, vaan pitäisi solmia oikeuksien omistajan kanssa sopimus, jotta voidaan solmia kunnollisia sopimuksia. Ja näin on käytettävä tällaista tekniikkaa, jolla tunnustetaan sisältön al- sisällön alkuperä. Tämä pitäisi kuitenkin rajoittua niihin, jotka julkaisevat uudestaan tai jotka luovat linkkejä tähän sisältöön. Näin nämä alustavat, jotka vain tätä passiivista – syöttää tekevät, eivät tule tähän mukaan. Ja mitä sisällön tunnustamistekniikkaan tulee startupin osalta, pitäisi antaa helpotuksia. Olen pyrkinyt määrittelemään tätä niin, että luodaan poikkeuksia startupeille. Mutta varjoesittelijöiden kokouksessa voidaan mielellään jatkaa tätä työtä. Tässä minun huomioni uskoisin, että ymmärretään, että artiklat 11 ja 13 ovat sellaisia, että minä tukisin lähinnä komission lähestymistapaa. Tämä on kanta, jota lähden puolustamaan tiukasti varjoesittelyyn kokouksessa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Jatkamme ECRllä. Dalton. And I'd also like to thank rapporteur again for... Kiitoksia. Minäkin haluaisin esittelijä tästä hienosta työstä kiittää ja odotan mielenkiinnolla varjoesittelijöiden kokousta. Ottaen huomioon, kuinka paljon tarkistuksiaan. Meillä on valtavasti työtä tehtävänämme. Muutama tärkein asia ECR-näkökulmasta. Artikla 11. Minä olen esittänyt tarkistuksen tähän, kuten monet muutkin kollegat. Uskoakseni ihmiset tietävät, mitä ajattelen julkaisijoiden oikeuksista, mutta tässä haluaisin muuttaa esimerkiksi sanamuotoa Tämä uskokseni aiheuttaisi muuten vielä lisähankaluuksia. Ymmärrän kyllä, mikä ongelma tässä yritetään tähän ratkaista, mutta on selvää, että komission linja aiheuttaisi lisähankaluuksia. Huomaamme, että Saksassa ja Espanjassa näin on tapahtunut jo erityisesti Espanjassa pienet julkaisijat ovat olleet hankaluuksissa ja palveluita on jouduttu sulkemaan Tämä liittyy myöskin kansalaisten uutisten jakoon verkossa. Sehän on joka päiväistä ja tämä saattaisi läpimennessään aiheuttaa melkoisia seuraamuksia. Me kaikki tunnustamme sen, että lehtiteollisuudella on suuria haasteita, mutta en näe, kuinka tämä auttaisi alaa. Päinvastoin tämähän loisi esteitä ja uskoakseni meidän pitäisi pyrkiä sopeutumaan digitaaliseen siirtymään, joka on tulossa. Minun kantani ei julkaisijoiden oikeuksiin liittyen ole muuttunut ja minä tuen esittelijän linjaa tässä asiassa. Mitä tulee sitten arvokuiluun ja vastuukysymyksiin, jälleen kerran tässä artiklan 13 suhteen esittelijä pitäytyy komission äh, alkuperäisessä aloitteessa, mutta tämä uskoakseni on e-kauppadirektiivin ähm, vastainen valvottomuuden osalta. Uskoakseni tämä loisi liiketoiminnalle esteitä. Tämähän vain aiheuttaisi tilanteen, että kukaan ei halua. Tämä liittyy myöskin internetin riski hallintaan ja kuluttajien, kuluttajien tilanteeseen. Meillä on hyvin paljon tekijänäköyksiin liittyviä esteitä. Esimerkiksi meidän täytyy varmistaa, että hankaluuksia ei synny ja me varmaankin luovan työn viennin osalta olemme kaikki samaa mieltä. Esimerkiksi musiikki teollisuuden suhteen tämä komission lähestymisemme ei kuitenkaan ole oikea. Se on teknologisesti eh, tie, hyvin täsmällinen ja todennäköisesti kuitenkin ne markkinat muuttuvat tulevaisuudessa hyvin paljon. Me tarvitsemme siis sellaisen lähestymistavan, joka keskittyy niihin, jotka aivan tieten hyötyvät äh, sellaisesta tekijänoikeuden alaisesta materiaalista, joka ei ole lisensoitu, mutta en usko, että komissio tässä oikea ratkaisua tarjoaa. Sitten mitä tulee tiedonlouhintaan, olen äh, tehnyt tiettyjä tarkistuksia, jotka pyrkivät äh, tätä määrittelyä laajentamaan. Meidän pitää kuitenkin oikeuksien haltijoille luoda lisää vakuuksia heidän materiaalinsa suhteen. Monessa jäsenmaassa meillä on jo erilaisia poikkeuksia, jotka tuntuvat toimivat melkoisen hyvin minun nähdäkseni, joten minä olen huolissani siitä, että tämä saattaisi olemassa olevia järjestelmiä häiritä tämä komission pakollinen poikkeus. Ähm, jäsenmailla olisi mahdollisuus omia poikkeuksiaan tarjota. Se voisi olla tapa eteenpäin komission ehdotuksen rinnalla. Mitä tulee sitten koulutuksesta koskeviin, äh, koskeviin poikkeuksiin. Tämä koskee esimerkiksi sähköistä oppimista. Olen esittelijän kanssa samalla linjalla. Meidän pitää tehdä tässä mahdollisimman yksinkertainen järjestelmä. Meillä kuitenkin pitää olla myöskin kansallisia sääntöjä esimerkiksi äh, lupiin ja kopiointiin liittyen. Ähm, olen suuren volyymin kohdalla esittelijän kanssa samalla listalla. Meidän täytyy aivan varmastikin varmistaa se, että esittelijöillä on oikeus sitten kieltävä kantansa. Uskoakseni me voimme löytää tässä sellaisen ratkaisun, joka takaa arvokkaisen sisältöön pääsyn suurelle yleisölle. Kaiken kaikkiaan minä tuen esittelijän kantoja ja yleisesti ottaen tämä on nyt hyvällä tolalla. Meidän pitää tehdä kuitenkin vielä paljon töitä, jotta saisimme oikeanlaisen ratkaisun aikaan, mutta otan, odotan mielenkiinnolla varjostelijan kokousta. Kiitoksia. Kiitos tämän Alden puolesta. Minä itse käytän puheenvuoron, koska Kaja ei pysty olemaan täällä tänään asiaa, kun siirrettiin eilisestä tähän aamuun mutta minäkin olen mukana tukemassa joitakin hänen tekemistään tarkistuksista. Haluaisin keskittyä joihinkin avainkysymyksiin. Yksi koskee artiklaa kolme, joka liittyy tiedon ja tekstin louhintaa. Me emme haluamme varmistaa, että toimenpiteet, joilla varmistetaan se, että verkot ja tietokannat ovat turvallisia, eivät vie pohjaa pois poikkeuksien soveltamiselta. Artiklasta 4, joka liittyy koulutukseen ja opetukseen, Haluamme välttää sekannusta siinä, että puhutaan tarkoituksia, jotka eivät ole kaupallisia ja laitoksia, jotka aiheuttavat koulutusta, koska, eh, koska miksi EU:ssa on yksityisiä kouluja. Me uskomme, että on selvää viitata pelkästään tarkoitukseen, joka olisi se, että se ei olisi kaupallinen ja opetukseen liittyvä. Ja viittaus koulutuslaitoksiin luo myös vaikeuksia kun puhumme turvallisista sähköverkostoista, joiden pitäisi olla pelkästään sellaisia jäsenvaltioissa, koska pelkästään niitä jäsenvaltioita, joissa tämä laitos toimii. Yleensähän tietoja käytetään online-oppimisfoorumeilla, mutta näillä ei ole siis pelkästään kursseja, vaan myöskin keskusteluja, joita opiskelevat kesken, joten teknisesti olisi paineainen rajoittaa tiedon saatavuus, johon viitataan artiklassa neljä ilman, että rajoitettaisiin mahdollisuutta päästä käyttämään koko tätä foorumia. Ja tämä sitten tavallaan kaataa artikla 4 tarkoitus. Artiklasta 11 olemme ehdottaneet sitä, että tapahtuisi poisto, koska tekijänoikeuslainsäädäntö ei ole ratkaisu tähän ongelmaan kun, joka on lehtijulkaisu, jolla tällä hetkellä tästä 13 me sanoisimme, että tärkeää on, että ei pelkästään saattaisi sitä vastaamaan sähköisen kaupan direktiiviä, vaan että parantaa sitä nykyistä, nykyistä käytäntöä, jotka eivät ole avoimia käyttäjien kannalta. Siksi ehdotamme sanamuotoa, joka kodifioi eh, jotta huomioon järjestelmät niin, että selkeästi ilmoituksessa määritellään, mitä on työ, joka on tällä foorumilla oikeutettuja ja missä on rikkomuksellisuus, jotka liittyvät mahdolliseen sisältöihin. Työtä sisältöä tekevät ala voi katsoa, että se ei saa nyt omaa osaansa tuotosta ja voi myöskin sanoa, että sen tulot vähenevät internetissä, mutta verrattuna Yhdysvaltoihin eurooppalaiset käyttäjät eivät näe oikeuksiaan tekijänoikeuksien puitteissa, jotka on perusoikeuksia, kuten esimerkiksi ilmaisuvapaus, niin että näitä, näitä suojeltaisiin riittävästi määrin. Meissä on myös tärkeää, että on selkeä ero foorumin osalta, joka on selkeästi mukana tekemässä sisältöjä sellaiseen verrattuna, joka pelkästään mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat tutustua sisältöön, jotka pystyvät kuitenkaan valvomaan sisältöä, mikä on selkeästi määritelty myöskin tarkistuksissamme. Tästä artikkelista haluaisimme myöskin todeta, että ei ole kenenkään työn mukaista nähdä, että sisältöä vietäisiin äh, jotenkin suodattimien kautta rikkova sisältö, se pitäisi antaa, että sen oikeuksien haltijalle osaan vetää sen pois käytöstä tai sopimuksia, jotta itse foorumit ovat vastuussa kaikesta, mikä kulkee niiden kautta, johtaa siihen, että luodaan houkuttomia niille ottaa pois sisältöä emmekä me saavuta mitään hyvää kenenkään kannalta. Viimeinen kohta. Olemme tehneet kaksi uutta uudesta poikkeuksesta esityksistä koskee tällaista oikeutta. Generated content. Panorama-oikeutta ja myöskin sisältö, joka on rajoitettu käytettävissä. Tämä ovat poikkeuksia, jotka liittyvät tähän digitaaliseen aikaan. Olemme tehneet myöskin tarkistuksen, joka koskee tietokannan luomista, joka vähentää tällaista mm, mahdollisuutta myöskin, jopa lisäämästä mahdollisuutta liittyvät korvauksiin, niin kaikki ovat sitä mieltä, että tämä ei ole tällä hetkellä riittävää, ja tämä on asia, joka pitäisi selvittää tällaisen tietokannan kautta. Niin esitin nämä asiat Kajan puolesta, odotamme mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä. Ää. Nyt haluaisin pyytää kuulla, onko Kuel, tällä edustaja, joka olisi puhunut että olemme Julia Reda vielä vihreistä. First of all, I would like to... Kiitos oikein paljon. Ensin uudelleen kiitokset esittelijälle loista mietinnöstä. Siksi että se, että olen tehnyt yli sata tarkistusta, ei mitenkään liity siihen, että tässä mietinnössä oli ongelmia, vaan mielestäni komission teksti vaatii paljon muutoksia ja lisäyksiä, joten ajatukseni ovat samansuuntaisia kuin esittelen tekstin ja tiedon louhinta ensinnäkin. Mielestäni on hyvin tärkeää ymmärtää, että kun joku lähtee tekstin tiedon louhintaan, yleensä louhitaan miljoonia eri teoksia, joiden oikeuksien haltijat ovat eri tahoja, joten näiden lisenssien saamiskustannukset ovat kovin korkeat. Ja tämä on oikeudellista harmaata aluetta, joten tämä tarkoittaa sitä, että nyt jo teksti ja tiedon louhintaa tekevät muutkin kuin tutkimuslaitokset, mutta kun noista oikeusvarmuutta ei ole. Joten jos nyt luodaan tekstiä tiedon louhintaan poikkeus, joka eksplisiittisesti sallii tämän tutkimuslaitoksille, niin tämä antaa ymmärtää, että se on silloin myös kielletty kaikilta muilta, joten tilanne ehkä vielä heikkenee. Joten täysin tuen sitä, että oikeus lukea on myös oikeus louhia, ja tämä vain selvittää asia, jota ei olisi pitänyt kattaa tekijän oikeuksien kautta ylipäätään. Kyse on siitä, että haetaan faktoja sieltä ja niitä ei ole koskaan ennenkään katettu tekijänoikeuksilla. Ja sitten lähioikeuksista parlamentti on hylännyt tämän ajatuksen monet kerrat menneisyydessä suhtaudun luottavaisesti siihen, että tämä valiokunta tekee nyt. Samoin monia tarkistuksia on esitetty, jotka tukevat esittelijän lähestymiskantaa, että poistettaisiin tämä artikla kaiken kaikkiaan. Minusta erityisesti valeuutisten aikoina on vastuutonta ottaa käyttöön lainsäädäntöä, joka johtaisi siihen, että sosiaalisessa mediassa olisi vaikeampi jakaa laatulehtijuttuja. Valeuutisten luoja taas eivät tästä saisi muuta kuin taloudellista hyötyä, jotka, koska valeutista välittävät, saisivat vain suuremman yleisön. Ja sehän on heidän tavoitteenakin. Hyperlinkkiä ei voi käyttää ilman näitä snipettejä, se on hyvin selkeästi todettava. Usein url itsessään on lehtijutun otsikko – ja jos siitä pitäisi maksaa, että linkitetään se uutisiin ja halutaan nähdä, mikä on linkin toisella puolella, niin tämä on ihan mahdotonta. Niin tämä ehdotus, joka on jo mennyt tai epäonnistunut Saksassa ja Espanjassa, haittaisi kovasti uutisten jakamista netissä ja rikkoneen perusoikeuksia artiklasta 13. Uskoakseni esittelijän ehdotus on parannus verrattuna alkuperäiseen tekstiin. En ole kuitenkaan varma, tarvitaanko tätä artiklaa ylipäätään – mielelläni haluaisin mieluummin suojella käyttäjien oikeuksia. Usein on vapaaehtoisia sopimuksia oikeudenhaltijoiden ja foorumeiden välillä. Ja tässä täysin jätetään huomiota käyttäjien oikeudet. Sieltä poistetaan paljon laillista sisältöä. Käyttäjillä ei ole mitään oikaisukeinoja huolehtia siitä, että heidän oikeutensa tunnustetaan. Olen tehnyt tämän suuntaisia tarkistuksia, olen järjestänyt myös monia tapahtumia, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Ja minulla oli tapahtuma startup-yritysten osalta yksi merkittävä kulttuurialan startup sanoi, että vaikka lisenssejä on nykyään musiikkiyritysten kanssa, jos tämä lainsäädäntö olisi ollut käytössä kymmenen vuotta sitten – tästä ei olisi koskaan tullut menestyksekäs yritys ylipäätään. Komission jäsen Ansip sanoi eilen, että hän ei usko, että tämä ehdotus on ristiriidassa e-kauppalainsäädännön kanssa. Samalla sanoin, että esittelijän kanta oli ongelmallinen. Tämä oli yllättävää, koska esittelijä hän tässä haluaa vain huolehtia siitä, että tämä ei ole ristiriidassa e-kauppadirektiivin kanssa. Joten tukisin enemmän tekijänoikeuksien asiantuntijoita akateemisesta maailmasta. He ovat selkeästi sanoneet, että tämä johtaa tällaiseen valvontavelvoitteeseen, joka on kanta, jota meidän parlamenttimme tutkimusosasto myös tukee. Yhteisön tuomioistuin on hyvin selkeästi sanonut, että tällainen yleinen valvontavelvoite rikkoo perusoikeuksia. Kun puhutaan tämän artiklan 13 tarkoitusperästä, on tärkeää katsoa, sitä, miten musiikkiteollisuuden tulot ovat kehittyneet tosiasiallisesti. Tulot ovat kasvaneet ja monet ongelmat, joita on nähty viime vuosina, voidaan nähdä syntyneen siitä, että ei ole otettu huomioon sitä, että kuluttajat haluavat saada musiikkia netistä ja he ovat valmiita maksamaan, jos heillä on kiinnostava tarjous. Sen sijaan pitäisi siis keskittyä siihen, että tämä raha todella lopulta menee itse taiteilijalle, eikä niin, että sitä jaetaan uudella tapaa näiden alustojen ja musiikkiteollisuuden välillä. Siksi olen tehnyt tarkistuksia, joiden kautta avoimuussääntöjä vahvistetaan, jotta saadaan paremmin valvottua sitä, miten omia töitä käytetään ja kuka ansaitsee niillä. Koulutus asioissa olisin pitkälti esittelijän tekstin kannalla, mutta olen kuitenkin esittänyt tarkistuksia, joiden kautta halutaan huolehtia siitä, että koulutuspoikkeus ei ole ristiriidassa yksittäisten lisenssien kanssa. Puhun nyt ihan lyhyesti pari lisäystä, jotka olisivat mielestäni tärkeitä IMKO-valiokunnan osalta. Panoraman vapaus ja kuluttajien tuottama sisältö. Nämä jo mainittiin, mutta olen tehnyt tarkistuksia myös, joilla suojellaan julkista alaa. Ja sitten yhteen toimivuuskysymys on tärkeä IMKOlle. Kuluttajat, jotka ovat laillisesti ostaneet sisältöä, eivät voi itse asiassa käyttää sitä, eivätkä käyttää poikkeuksia teknologista sitten suojelukeinojen takia. Siksi olen tehnyt tarkistuksia, jotta poikkeuksia voidaan toteuttaa myös käytännössä. Kiitos. Uh, Kiitos. Hyvät kollegat, haluaisin muistuttaa vielä siitä, että meillä on vain 20 minuuttia jäljellä. Ja meillä on vielä yksi asia. In your, in your Joten pyytäisin, että olisitte lyhytsanaisia puheenvuoroissa. No, onko ketään EFDDstä? Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Jos näin ei ole, pyydän komissiota käyttämään puheenvuoron. Uh, thanks very much, Mrs. Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Me olemme tarkkaan tarkastelleet uh, edustaja Stylerin mietintöluonnosta ja um, eri tarkastuksia, joita varjoesittelijät ovat tehneet ja muut IMKO-jäsenet. Um, näkökantojen monimuotoisuus heijastelee sitä, kuinka monimutkainen kysymys tämä on. me haluaisimme ajatella, että yksimielisyyttä on esittelijän kannan taustalla, mutta olemme erityisen huolissamme lehti talojen julkaisuoikeuksia koskevista tarkistuksista. Ne uhkaisivat tämän uudistuksen perustarkoituksia, nimittäin sitä, että tekijänoikeustulot jakautuisivat arvoketjussa reilusti. Komissio on valmis äh, lisäkeskusteluun äh, monissa asioissa. Esimerkiksi poikkeuksien kohdalla olemme hyvin, hyvin avoimia. Voimme keskustella niistä. Haluaisimme todellakin varmistaa sen, että tämä direktiivi äh, kuitenkin säilyttää korkean kunnianhimon tason, joka alun perin oli tämän uudistuksen taustalla. Haluaisin sanoa erityisesti ähm, ähm, lehtitaloihin ja lisäarvoon liittyvää, lisäarvokuivuun liittyvää seuraavaa lehtijulkaisijat neuvotellessaan verkkojulkaisijoiden kanssa sisällöstä pyrkivät takaamaan tietyt oikeudet. Näiden oikeuksien takaaminen ei vaikuttaisi siihen, kuinka käyttäjät hyperlinkkejä voivat verkossa jakaa. Tämä keskittyisi vain toimeenpanoon eikä riittäisi lehtien julkaisijoille – takeita siitä, että ne menestyvät markkinoilla. Mielestämme tämä ei ole riittävä takuu lehtien julkaisijoille siitä, että he pystyvät yhä harjoittamaan korkean tason journalismia ja että he saavat tästä reilun korvauksen. Ajatelkaapa niitä kuluja, joita lehtien julkaisijoilla on esimerkiksi äh, sotakirjan vaihtajien rahoittamisessa ulkovailla. Tämä on valtava mm, panos, josta tulee oikein antaa oikea korvaus arvoketjussa. Meidän täytyy tekijänoikeuksien haltijoita äh, kohdella reilusti myöskin eri verkkoalustojen sisältämän sisällön suhteen. Samaan aikaan oikeuksien haltijoilla on mahdollisuus äh, kieltää heidän sisältönsä levittäminen näillä alustoilla ilman heidän lupaansa. Meidän ehdottamamme ratkaisu olisi tasapainoinen mielestämme eri intressien välillä. Se käsittelee tiettyjä verkkoalustoja, joilla on hyvin paljon tekijänoikeuksien sisäis- sisältämää sisältöä ja näiden verkkoalustojen eh, vastuuta. Julia Reeda valitettavasti en näe, että tämä olisi e-kauppadirektiivin vastaista. Päinvastoin e-kauppadirektiivi nimenomaisesti tunnustaa jäsenmaiden oikeuden luoda informaatiopalvelun tarjoajille vastuita. Näin ollen direktiiviä pitäisi soveltaa kaikkeen sellaiseen verkkoalustaan, jolla jaetaan suurta määrää informaatiota. Olemme varmoja siitä, että ähm, ellei näin tapahdu, tarkoitus vesittyisi, erityisesti kun ajattelemme verkkoalustoja ja tekijänoikeuksien haltijoiden tilannetta. Ja tämä eh, mielestäni ei ole ristiriidassa e-kauppadirektiivin artiklan 14 kanssa ja ehdotus vaarantaisi tarkoituksemme uudistuksessa. Ja mitä tulee poikkeuksiin, me olemme joustavia, mutta on tärkeää varmistaa se, että me emme tuhoa sitä tasapainoa, joka on saatu aikaan tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuuriperimän ja toisaalta tekijän oikeuksien välistä tasapainoa. Tämän kaltainen sisältö ja esimerkiksi sähköinen lainaaminen, jotakin mitä pitää arvioida hyvin varovasti. Meidän täytyy pohtia kuluttajien hyötyä ja mahdollisia vaikutuksia lisenssimarkkinoihin. Kiitoksia. Very much. Kiitos. Catherine, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Se. Niin, minusta on ollut todella hyödyllistä kuulla eri näkemyksiä. Odotan mielenkiinnolla kokousta, jossa keskustelemme kompromisseista. Ja minä toivon, että pääsemme eteenpäin yhteistyön hengessä niin, että saamme aikaan tasapainoisen näkemyksen, mikä on yhä tärkeämpää, kun ajattelemme, mitä olemme täällä tekemässä. Kiitos. Katrin. Kiitos, Katrin. Ja nyt siirrymmekin sitten seuraavaan on kohtaankaan viimeinen kohta aamun esityslistalle, joka on lausunto, joka koskee asetusta, jolla kautta ää, äh, perustettaisiin säätelyviranomaisen yhteistyöelin sähköisen alueella. Ja esittelijänä on Ivan Stefanets. Kiitos puheenjohtaja. Me puhumme tässä hyvin tärkeästä lainsäädännöstä, nimittäin säädön sähköisen viestinnän veromaisten yhteistyöelimestä. Ja tuo ehdotus on osa tätä televiestintäpakettia. Ajatellen tätä elintä, minun näkemykseni on, että nykyinen rakenne toimii hyvin ja tekee mahdolliseksi hyödyntää kansallista tietotaitoa myös Euroopan tasolla. Päätavoitteena on pitää tuo sääntelyviranomaisten yhteistyöelin tällaisena riippumattomana elimenä, niin sitä ei tulisi pelkkää EU-viranomaista. Ei tätä kautta komissio ei voi vaikuttaa sen toimintaan, mikä voi myöskin osaltaan olla sitä, että voidaan välttää toimintavälisen tasapainon horjumista. Haluaisin ehdottaa, että verrattuna komission esitykseen Euroopan parlamentin rooli verrattuna johtajan nimittämiseen Berekin virastossa olisi säilytettävä ennallaan. Uskon todellakin, että nykyinen kaksijakoinen tilanne, jossa on Berek ja Berek-virasto, voi taata tehokkuuden ja hyvän työn, hyvän tasapainon komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten välinen myöskin Berekin suhteen. Haluaisin myös todeta, että otamme huomioon monia komission ehdottamia parannuksia, jotka liittyvät siihen tällainen toimivalta, jota Berekillä on sääntelyn alueella. Tavoitteenamme on valmistella hyvin aikaansaavat, hyvin toimivat rakenteet ja olen valmis keskustelemaan mahdollista kompromisseista. Ja odotankin mielenkiinnolla keskustelua tästä tärkeästä lainsäädännöstä yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. No, uh. Kiitos Ivan. SD-ryhmän puolesta Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, Berek äh, tässä kyseessä on hyvin syvällinen eurooppalaisia markkinoita koskettava uudistus säätelyviranomaisen osalta ja Komission ehdotus on saanut tiettyjä kritiikin aiheita osakseen. Ne heijastuvat tarkistuksissa ehdotuksissa. Tässä on pohja, hyvin perustavanlaatuinen tärkeys. Meidän täytyy tarjota se, että äm, BEREG on riippumaton. Tämä on aivan luontonsa vuoksi sen tyyppinen elin, että se vaatii mahdollisimman suuren itsenäisyyden. Mitä tulee sitten jakautumiseen se, että meillä olisi yksi yhteistyöelin. Meidän tulee sen yhteydessä erityisesti tämän elimen hallintoon kiinnittää huomiota ja tässä yhteydessä haluaisimme muistaa siitä komissiota siitä, kuinka tärkeää koordinaatio on ähm, Berkin sisällä ja meidän täytyy myöskin pyrkiä päätöksenteon riippumattomuus takaamaan tässä yhteydessä. Meillä on tiettyjä epäilyksiä siitä, kuinka hallintoneuvosto valikoidaan komission saavan ehdokas listan perusteella. Meihin muut ryhmät olemme pitäneet selvänä sitä, että Berek on läpi leikkaava ja tämän vuoksi meillä on tilanne, jossa olisi vaikea löytää yhteistä yhteisymmärrystä Berekin rakenteesta. Ähm, eräät tukevat, kuten meidän ryhmämme, erillisviraston luonnetta ja toiset taas toisen tyyppistä rakennelmaa. Meidän pitäisi pyrkiä tässä yhteydessä kompromissiin. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä tässä asiassa ja tarkistuksista. Kompromissit tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia pohtia e-hallintoa ja verkin uutta luonnetta. Olen hyvin valmis käymään rakentavaa yhteistyötä, jos meillä olisi todellinen sähköisen viestinnän yhteistyö eli eurooppalaisella tasolla. Tämä todellakin loisi yhtenäväisyyttä eurooppalaisilla markkinoilla. Kuitenkin Berkine kaksijakoinen rakenne tällä hetkellä on sellainen, että meidän pitäisi pyrkiä luomaan eurooppalaisella tasolla johdonmukaisempi ja yhtenäisempi rakenne. Kiitoksia. E Kiitos ECRstä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kuten alustavassa keskustelussa sanoimme, ECR pitää valmistelijan työtä hyvänä ja tukee lausuntoluonnoksen yleistä suuntaa. Mielellämme teemme rakentavassa hengessä yhteistyötä ja toivomme, että vastuuvaliokunta ottaa huomioon IMKon lausunnon. Mutta keskeisin kysymys on tietenkin tämä institutionaalinen rakenne. On ymmärrettävää, että halutaan parempaa täytäntöönpanoa EU-lainsäädännön osalta ja Berekin rooli on tässä merkittävä. Berek on tehnyt tyydyttävällä tapaa tätä työtä usean vuoden ajan ja kuten komission edellinen arvio osoitti, tämä on todella tilanne tällä hetkellä. Vaikka parantamisen varaa tietenkin usein voi olla, ECR ei tue tuota komission ajatusta, että perekistä tulee EU-virasto. Mielestämme näin siirrytään pois siitä tärkeästä työstä, jota kansalliset sääntelyviranomaisemme tekevät parhaiden käytäntöjen vaihtamisessa – ottaen huomioon tietenkin yksittäiset markkinat, joilla toimitaan. Joten hienoa nähdä, että tämä kanta heijastuu toistenkin tar- muidenkin tarkistusten kautta. Jättää on halukkuutta valmiutta keskustella varjoesittelyiden kokouksessa edelleen. Tietenkin monenlaisiin toimiin voidaan lähteä parannusten tekemiseksi meidänkin toiminnassa. Ja näin tarvittaisiin paljon vähemmän resursseja kuin jos lähdettäisiin luomaan tullit virastoja, mutta suhtaudumme avoimesti keskusteluihin, haluamme edetä tässä kysymyksessä ja olemme varmasti oikealla tiellä. Toivottavasti saadaan oikeat parannukset tehtyä tämän yhteistyöelimen toimiin. Kiitos Kajan puolesta nyt muutama sana Alden äh, lausunnon, lausunnon tarkistuksesta. Alden tarkistukset keskittyvät siihen, että tehdään perekin työstä arvokkaampaa kaikille osallisille. Meidän mielestämme Berekin toiminnalle todellista arvoa, jossa on pelkkä keskustelufoorumi, eikä se saa aikaan lähentymistä käytänteissä, joita kansallisilla sääntelyviranomaisilla on ja ajatellen myöskin kansallisia televisioiden markkinoiden toimintaa. Tavoitteiden pitäisi ensisijaisesti olla sitä, että varmistettaisiin yhtenäinen EU-lainsäädännön toimeenpano. Tässä syystä tehtävissä, jotka on lueteltu, olemme antaneet perikille myöskin mahdollisen tehdä sitovia päätöksiä silloin, kun todella puuttuu johdonmukaisuutta, joka saattaa luoda esteitä sisämarkkinoille tai poikkeamia EU-lainsäädännön tulkinnassa samalla tavoin kuin mitä on otettu käyttöön dgpr puitteissa. Ajattelen lain toimeenpanoa meidän kannalta on hyvin tärkeää parantaa sisämarkkinoiden toimintaa itsessään – Haluamme, että PDK olisi eh, ennakoivampi toiminnassa näitä yhteistyötä sääntelyviranomaisten kanssa silloin, kun saattaa nostaa esille yhteisiä asioita, tai että luodaan yhteyksiä, jotka liittyvät avoimiin kysymyksiin, jotka vain voivat tuoda myöskin lisäarvoa Euroopalle. Sitten tätä kautta pitää varmistaa, että PDK on riippumaton, siksi Kaja on tehnyt ehdotuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Ja lopuksi teknologia voi parantaa tiedonvaihtoa huomattavasti kansallisten sääntelyviranomaisten kesken ja tätä kautta voidaan varmistaa se, että VEREK ja kansalliset viranomaiset eh, voisivat välttää päällekkäistä toimintaa yritysten tapauksessa, jotka toimivat yli rajojen. Siksi yhdessä pyritään samaan aikaan mahdollisesti yhden luukun palveluita, joita kautta vahvistettaisiin se, että on tehokasta toimintaa sääntöviranomaisten taholta. Kaja odottaa mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitoksia. Haluaako Kuesta joku käyttää puheenvuoron. Vihreistä ei. EFDD, ENF ei ketään, joka haluaisi käyttää puheenvuoron. Luonnollisesti komissio, olkaapa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, uh, madam. Kiitos puheenjohtaja oikein paljon. Kiitos, että saamme mahdollisuuden esittää jotain kommentteja lausuntoluonnokseen ja täällä esitettyihin kommentteihin. Uh, is to, to uh, look the, the whole picture and not focus on... Tärkeintä on katsoa kokonaiskuvaa. Ja tietenkin rakenne on tärkeä, mutta tässä on tärkeämpikin tavoite ja se on se, että Berek tekisi tehokasta työtä, jotta se voisi vaikuttaa siihen, että sähköisen viestinnän sisämarkkinat toimivat tehokkaammin. Tässä mielessä otan huomioon sen, että pitkälti tunnutaan olevan samaa mieltä siitä, että Berekillä on yhä tärkeämpi rooli voitteiden täytäntöpanossa tulevaisuudessa, että ihmiset kaiken kaikkiaan suhtautuvat myönteisesti siihen, että laajennetaan Berekin tehtäviä. Tämä on hyvä lähtökohta. Ja sitten pitää pohtia sitä, onko tämä rakenne, hallintorakenne sellainen, että BEREC voi toteuttaa näitä toimia. Meidän ehdotuksemme tai arviomme ehdotusta tekee tehdessämme oli se, että BEREC ei ole ihan sopiva nyt tarkoitus tarkoitusperään. Tietenkin se on tehnyt tärkeää työtä nykypuitteiden täytäntöönpanossa, mutta nyt on olemassa jo trendi, joka on nähty viime vuosina, että Berekillä on yhä tekeämpi, äh, tärkeämpiä tehtäviä. Ajatellaan vaikka vaikka verkkovierailuja tai muita aiheita. Ja tehtäviä varmasti laajennetaan entisestään. Jos katsotaan hallintorakennetta, niin se on hyvin monimutkainen tuo kaksiportainen järjestelmä, joten tehokkuuden parantamiseen on varmasti tässä mahdollisuuksia. Se on tärkeää huomioida. Toiseksi pitäisi arvioida myös sitä, onko nykyjärjestelmä sopiva, jotta Berek voisi toimia eurooppalaisena toimijana. Totta kai Berek on perustunut kansallisten sääntelyviranomaisten työhön. Tätä ei kiistetä ollenkaan komission ehdotuksessa. Vaan kyllä tässä rakennetaan sen verran, mitä kansalliset sääntelyviranomaiset tekevät, mutta kyllä sillä kuitenkin on tärkeää eurooppalaistakin visiota kehiteltävänä. Tätä jäämme vähän kaipaamaan tällä hetkellä. Joten me uskomme, että jotta Berek voisi todella merkittävästi osallistua ottaa huomioon Berekin lisääntyvät tehtävät, niin silloin kyllä tarvittaisiin toisenlainen hallintorakenne, tehokkaampi sellainen. Mitä tulee huomioihin, joita on kuultu menneisyydessä ja mitä kuulimme juuri tässä kokouksessa, että komissio jotenkin tekisi tyhjäksi – Berekin riippumattomuuden ja oletan, että ehdotuksemme elementit liittyvät tässä komission rooliin hallintoneuvostossa, äänestysoikeuksiin ja komission rooliin myös siinä, miten valitaan toimitusjohtaja. Haluaisin todeta, että komission lähtökohtana oli yhteinen lähestymistapa johtaa hajautettuihin virastoihin, joka on sovittu yhdessä kolmen toimielimen kesken, eli meillä ei ollut tässä mielessä oikein vaihtoehtoa ehdotuksellemme, mutta olen ihan varma, että on mahdollista huolehtia siitä, että verekin riippumattomuutta ei haitata. Olen ihan vakuuttunut tästä asiasta ja komissio on valmis rakentavassa hengessä käytäviin keskusteluihin tästäkin aiheesta. Olemme myös valmiita keskustelemaan menettelyistä toimitusjohtajan nimityksessä, mutta halusin sanoa, että meillä oli yhteinen lähestymistapa lähtökohtana, mutta suhtaudumme luottavaisesti siihen, että hyvä kompromissi löytyy. Mutta viimeisenä haluaisin mainita sen, että nämä kaksi asiaa voidaan ratkaista. Eikä tämän pitäisi nyt estää meitä pohtimasta tapoja, joilla voitaisiin pyrkiä vedenkin hallintorakennetta tehostamaan, jotta se sopisi paremmin sääntelyyn tällä saralla tulevalle 10-15 vuodelle. Kiitos. Thank you very much. Ivan, would you like... Paljon kiitoksia. Ivan, haluaisiko vielä käyttää puheenvuoron? Ei. Eli näin pääsemme tämän aamun kokouksen päätökseen. Paljon kiitoksia. Hyvää lounastaukoa ja tapaamme uudelleen tänä iltapäivänä.